Okay, if you could take your seats, please. Jos voisitte puhu, ö, äh, istuta paikoilleen, olkaa hyvä. Okay, good, good morning. Uh... Hyvää huomenta. Pyydän anteeksi, että olemme hiukan myöhässä aloituksessamme. Jotkut unohtivat kertoa salin muutoksesta puheenjohtajalle. Ja sitten menee aina pikan aikaa. No niin, tämä on toinen valiokunta kokous erilainen kuin viimeisen kahden päivän aikana, joten minun täytyykin kysyä teiltä, hyväksyttekö esityslistan. Kukaan ei yritä muuttaa sitä. Hyvä. Mitään puheenjohtajan ilmoituksia ei ole. Tämän takia voimme suoraan mennä julkiseen kuulemiseen pankkivalvonnasta, pankkikriisien ratkaisusta ja niiden seuraavista vaiheista. Minä en käytä tähän nyt yhtään enempää aikaa, koska me olemme jo voineet varmasti tällä hyvän keskustella etukäteen. Ja nyt annan puheenvuoron esittelijöille. Ensinnä Marian Taisen, joka laatii mietinnön EKPstä, sitten Sven Giegold, Giegold joka laatii mietinnön e- Euroopan pankkiviranomaisesta. Marian, ole hyvä. Dank u wel, eh, Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Arvoisa puheenjohtaja, Hyvät kollegat, arvoisat asiantuntijat, minä uskon, että kaikki läsnäolijat ovat tietoisia siitä, että nämä pöydällä olevat ehdotukset ovat tuttuja. Ja voin sanoa kokemukseni perustuen, että kaksi asiaa on selvää. Suurin osa on tyytyväinen siihen, että komissio on vihdoinkin esittänyt oman ehdotuksen yhtenäisen valvontamekanismin perustamisesta, eli että on olemassa työkalupakki töiden hoitamiseksi, jotta työt voidaan hoitaa niin kuin me haluamme. Kauanhan siinä meni, muistutan Garcia Margalion mietinnöstä, joka hyväksyttiin jo vuosia sitten. Kyse on siis valvontamekanismista ja sitä tarvitaan, mutta meidän täytyy tehdä hartiavoimin töitä luottamuksen vahvistamiseksi ja tällainen SSM-järjestelmä varmaankin on omiaan lisäämään luottamusta järjestelmään. Ja sitten me tarvitsemme tietenkin valvontaan liittyvän keskeisen toiminnan toteuttamisen eli rahoitusmarkkinoiden vakauttamisen, mutta huippukokouksen jälkeen kävi selkeästi ilmi, että me tarvitsemme ensinnäkin EVMn Sille pitää antaa mahdollisuus syöttää rahaa markkinoille ilman, että joudutaan käyttämään kiertoteitä, eli tätä suoraa EVM-reittiä tulisi käyttää, jotta voidaan päästä eroon tästä kauheasta noidan kehästä. Ja toinen asia, joka kävi ilmi, on se, että me tarvitsemme todellakin, kuten äsken sanoin, tätä valvontaa, mutta me olemme huolissamme monista eri asioista ja monet ovat sama, samalla linjalla kanssani. Ensinnäkin Tarkoituksena on, että EKP on se keskeisin toimija, mutta sitten herääkin kysymys siitä, että miten toimitaan, kun meillä on 17 eurovaltiota ja 10 muuta valtiota. Ja sitten sisämarkkinoiden toiminta, sisäiset markkinat liittyvät taas 27 valtioon. Ja sitten ongelmia liittyy myöskin tähän soveltamisalaan, eli mitkä luottolaitokset kuuluisivat soveltamisalan piiriin, mitä toimitaan, mitä keskuspankki tekisi, mitä kansalliset valvontaviranomaiset viranomaiset tekisivät. Ja sitten vielä mm, EKPn monetaarinen tehtävä ja valvontatehtävä, miten ne voidaan linkittää toisiinsa. Ja sitten vielä viides ongelma, ja se liittyy tähän demokraattiseen vastuuseen ja tilivelvollisuuteen silloin, kun EKP toimii valvojana. Jotkut ovat sitä mieltä, että nämä puutteet liittyvät liittyvät läheisesti oikeusperusta päätökseen ja siihen päätökseen, että EKP toimii keskeisenä valvojana, mutta minun mielestäni näin ei ole. Minä nimittäin uskon, olen vakuuttunut siitä, että pöydällä olevat asetustekstit, myöskin asetus, joka antaa EKPlle tehtäviä, niin ne voidaan sillä tavalla jaotella, että me löydämme vastaukset näihin esitettyihin kysymyksiin. Ja nyt kysyisinkin asiantuntijoilta, että voisitteko kommentoida tätä asiaa. On hienoa, että olette päässeet paikalle. Suurella mielenkiinnolla tulemme kuuntelemaan teidän kommenttejanne, sillä te tiedätte alasta enemmän kuin me. Mutta mielelläni haluaisin kuulla konkreettisia kysymyksiä seuraaviin, konkreettisia vastauksia seuraaviin kysymyksiin. Eli kuinka pitkälle voimme mennä SSMn suhteen? eli valvontamekanismin suhteen, eli tässä valvontavaltuuskunnassa, joka on perustettava Frankfurtiin, jotta myöskin euroalueen ulkopuolisille jäsenvaltioille annettaisiin yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Eli yhtäläiset mahdollisuudet euroalueen ulkopuolisille maille. Ja viime päivän aikana on ollut kuultavissa seuraavanlainen kysymys. Onko tältä pohjalta mahdollisuus toimia siten, että meillä olisi 27 maan järjestelmä, mutta jäsenvaltiot voivat päättää opt-out-mahdollisuudesta. Eikä niin päin, että meillä on ensin tällainen 17 valtion ydinryhmä ja sitten 13 valtiota voivat käyttää opt-in-mahdollisuutta. Ja sitten sisämarkkinoiden toiminta, se on varmistettava ja meidän täytyy varmistaa, että samoja sääntöjä käytetään kaikkialla riippumatta valvontaviranomaisen toiminta-alasta. Ja sitten vielä pari muuta kysymystä. Miten teidän mielestänne työ pitäisi jakaa, kun katsotaan eurooppalaisia, eurooppalaista valvontaviranomaista suhteessa kansallisiin valvontaviranomaisiin? Draghihan puhui aikanaan tällaisesta Matrix-järjestelmästä. Minä uskon, että EKP siltä suunnalta on jotain suunnittelemassa. Ja sitten neljänneksi, kuinka pitkälle voimme mennä, tai kysytäänpä niin, että mitä EKP on mieltä siitä, että miten voimme varmistaa, että EKPn monetaarinen pilari ja sitten mahdollisesti tämä valvontapilari voitaisiin pitää erillään toisistaan. Draghi totesi tähän liittyen, että kaikkien toimielinten oikeudelliset yksiköt tekevät hartiavoimin töitä tämän kysymyksen tiimoilta. Ehkäpä asiantuntijoilla on enemmän infoa siihen liittyen tiedossa. Ja sitten tietenkin tämä tilivelvollisuuskysymys, sen suhteen voidaan mennä vielä pidemmälle. Minä uskon, että tähän voitaisiin lisätä vaikka ja mitä, mutta haluaisin kuulla asiaa tähänkin liittyen hiukan enemmän. Tässäpä arvoisa rouva puheenjohtaja ne kysymykset, jotka halusin esittää asiantuntijoille. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Ja nyt Sven Giegold. Kiitos, en halua toistaa kaikkea. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että tulitte näin lyhyellä varoitusajalla. Sehän ei ole itsestään selvää. Ja mukavaa, että näin monet ovat paikalla tässä kuulemistilaisuudessa. Ja tämähän näyttää sen, että tämä on tärkeä kysymys Todellakin tämä pankkiunionin luominen on tärkeä kysymys, jotta me selviäisimme tästä kriisistä. Meidän täytyisi jakaa riskit pankkien ja valtioiden välillä, jotta pääsemme tästä kriisistä. Ja meillä valiokuntana on myös suuri vastuu edetä tämän asian kanssa nopeasti neuvoston kanssa niin, että me emme menetä aikaa. Mutta me olemme kaikki nähneet, kuinka kalliiksi käy, jos pankkivalvonta ei toimi. Ja siksi se ei käy päinsä, että tulos olisi sellainen, joka ei loppujen lopuksi toimi. Ja mitä pankkivalvontaan tulee, niin itsemääräämisoikeutta jäsenvaltiot eivät saa menettää tässä yhteydessä, kun on havaittu ongelma. Joten meidän täytyy toimia nopeasti ja perusteellisesti. Näin meidän täytyy toimia ja uskon, että kaikki osapuolet tietävät oman vastuunsa. Äh, lyhyesti vielä keskeisimmät kysymykset. Kenen täytyisi olla pankkivalvonnan alainen? Ja miten sitten tarkastellaan suhdetta sen välillä, miten valta jaetaan, kun puhutaan esimerkiksi poliittisesta vallasta ja toisaalta sitten myös rahoituksesta ja rahoitustarpeesta, jota syntyy, kun näitä päätöksiä tehdään. Eli meillä on tällainen kaksivaiheinen järjestelmä ikään kuin, ja haluaisin tietää, että pidättekö tätä järkevänä, ja mitä ongelmia on, kun puhutaan poliittisesta vallasta ja sitten toisaalta myös vastuusta, kun näistä kysymyksistä puhutaan. Ja sitten mitä komission ehdotukseen tulee, muutama kysymys. Ensinnäkin, mitä oikeudellisia rajoja on, kun puhutaan todellisesta demokraattisesta valvonnasta EKPssä? Mehän teimme päätöslauselmassa selväksi, että mielestämme tämä on tarpeellista, kun puhutaan demokraattisesta valvonnasta. Ja haluaisinkin tietää, onko tässä jotain oikeudellisia esteitä tai ongelmia, kun puhutaan komission pelisäännöistä. Tähän liittyy erittäin läheisesti myös se, että onko jotain oikeudellisia esteitä että äh, opt-in-maat saisivat samoja äh, oikeuksia kuin ne maat, jotka kuuluvat jo euroalueeseen. Aikaisemminhan on eroteltu maat, jotka kuuluvat euroalueeseen, jotka siihen eivät kuulu, niin komission on tehnyt tässä nyt ehdotuksen, joka tekee selkeän eron niiden maiden välillä, jotka jo käyttävät euroja ja jotka eivät sitä tee. Mutta äh, on aika vaikeaa nyt sitten odottaa mailta äh, että ne jakaisivat itsemääräämisoikeutensa, mitä äh, pankkivalvontaan tulee, jos niitä ei käsitellä tasaveräisesti. En usko, että mikään maa ottaisi tällaista askelta. Ja kysymys kuuluukin, että mitä komission ehdotukseen tulee, niin onko tässä mahdollisuus käsitellä opt-in maita samalla tavalla kun puhutaan äh, yhteispäätösmenettelystä, tai oletteko te sitä mieltä, että että EKPn sääntöjen puitteissa ei ole mahdollista saada aikaiseksi tällaista todellista tasa-arvoa. No, ja sitten, jos päädytään tähän jälkimmäiseen, niin mitä johtopäätöksiä te vedätte siitä, kun puhutaan pankkivalvonnan todellisesta eurooppalaistamisesta? Sitten aivan lopuksi minä haluaisin vielä tietää, Euroopan pankkiviranomaisesta. Nämä säännöt, eh, joista päätettiin, niin saadaanko niillä aikaiseksi tyydyttävä tulos? Tuleeko pankkiviranomaisesta tässä ikään kuin EKPn e alainen ja varsinaisia päätöksiä ei tehdäkään enää pankkiviranomaisen taholla. Täytyykö tässä tehdä jotain muutoksia, kun puhutaan rakenteista, äänestämiskäytännöistä ja kun puhutaan EKPn oikeuksista, niin Pitäisikö pankkiviranomaisen saada lisäoikeuksia? Minä viittaan tässä ainoastaan näihin stressitesteihin ja ongelmiin, joita tällä alalla on ollut. Niin eikö pitäisi ennen kuin kolmen vuoden jälkeen tarkastellaan tilannetta, niin eikö pitäisi aikaisemmin vetää johtopäätöksiä jos teillä nyt on konkreettisia ehdotuksia, mitä pankkiviranomaisen suhteen tulisi muuttaa, niin äh, tämä kiinnostaisi minua erityisesti. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Meidän pitää yrittää nyt pitää kiinni viiden minuutin puheajasta. esittelijöiden yliaika ehkä voidaan kyllä korjata lopuksi, mutta aikaa on aika niukasti, koska vain nyt kello 11. Toivottaisiin tervetulleeksi paneelin puhujat. Kiitoksia, että olette tullut tänne, tulleet tänne. Panen puhuman järjestyksessä ei ole niin se halua toimia eri tavoin, mutta Jacek Dominik, valtiovarainministeri Puolasta hänen jälkeensä, Andrea Enria Euroopan pankkiviranomaisesta, Ignacio Angeloni, ra- rahoitusmarkkinavakuuspääosastosta EKPstä, Raimund Rössler, pankkivalvontaa hoitavasta laitoksesta Saksasta, pääjohtaja ja sitten René Röpassi Heidelbergin yliopistosta. Taisi mennä oikein. Jasek, ole hyvä. Aika alkaa tikittää ja to, ehkä näettekin kellon. Noniin. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Szanowni Szanowne Panie i Panowie Posłowie, jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj e, przedstawić. Kiitoksia puheenjohtaja, on suuri ilo, että voin esitellä teille Puolan kannan suuntaviivat, jotka liittyvät pankkiunioniin ja aivan erityisesti Puolan kanta liittyen yhtenäiseen pankkivalvontaan Euroopassa. Tämä on komission ehdotukseen perustuva teksti pari viikkoa sitten tuli tämä ehdotus. Ensin korostaisin, että Puola tukee kaikkea toimintaa, jolla pyritään lisäämään vakautta euroalueella. Me pyrimme palauttamaan luottamuksen rahoitusmarkkinoille ja pyrimme rajoittamaan negatiivisia reaktioita julkisen rahoituksen ja pankkisektorin tilanteen välillä. Siksi on aivan normaalia, että pankki tukee Pankin vakautta euroalueella. Me tuemme sitä ajatusta, että luodaan pankkiunioni. Me olemme kuitenkin tietoisia siitä, että se, mistä nyt keskustelemme yhtenäisestä pankkivalvonnasta, se on yksi osatekijä koko, koko mm, yksikkö, joka on tällainen pankkiyksikkö tavallaan, unioni. Joten tulevaisuudessa me voisimme välttää tällaiset ongelmat ja virheet, joita nyt on tapahtunut. Olemme tietoisia myös siitä, että nämä toimet eivät voi ratkaista kaikkia ongelmia, joita nyt on olemassa. Tämä on vain me voimme ratkaista ongelmat pitkän aikavälin suunnitelmalla. Ja kaikki eri osatekijät voivat vaikuttaa siihen, että saadaan parannettua pankkisektorin tilannetta. Näyttää siltä, että pankkiunion ei harjoita vain pankin valvontaa. Meidän pitää keskustella myös yhteisestä talletussuojajärjestelmästä ja siitä, miten kehitetään sopiva mekanismi, niin sanottu pankkikriisin ratkaisumekanismi, joka suojelisi pankkeja ja rahoitusongelmia vastaan. Nämä, kaikki nämä kolme eri elementtiä, niistä nyt keskustellaan jo nyt. Ja Puolan mukaan kaikki kyseiset kolme osatekijää yhdessä voi suojella Euroopan unionia ongelmia vastaan tai ongelmilta tulevaisuudessa. Kuitenkin meidän pitää korostaa jälleen kerran sitä, että me maana, joka puolhan ei kuulu euroalueeseen, emme ole sellainen maa, jossa ratkaisuja aletaan välittömästi soveltaa. Emme vastusta keskustelua, meistä se on erittäin tärkeää. Ja kun puhutaan pankkiunionista, sen pitäisi tapahtua mahdollisimman nopeasti tämän keskustelun. Ja meidän pitäisi mahdollisimman nopeasti ymmärtää, mitä tarvitaan. Kuitenkin yksi asia pitää pitää mielessä, erityisesti kun me kehitämme yhtenäistä valvontaa. Kaikki nämä ratkaisut eivät saa meitä takaisin sisämarkkinoiden kehittämiseen. Me kehitämme sisämarkkinoita rahoituspalvelun kohdalla aivan erityisesti pankkisektorilla noin 12 vuoden ajan. Ja ehdotukset, joita nyt ehkä tulee, saattavat johtaa siihen, että jotkut EU pankit saavat erilaisen kohtelun kuin muut muualla. Joten tällainen tilanne olisi Puolan kannalta mahdoton hyväksyä. Pankkiunionille kyllä, tämänhetkinen Euroopan unionin ehdotukset eivät täysin vastaa meidän prioriteettejamme ja odotuksiamme. Ensinnäkin tunnemme varauksia yhteistyön suuntaan EU-ulkopuolisten maiden kanssa. Tällainen läheisen yhteistyön mekanismi ei anna yhtäläisiä oikeuksia. Ei euroalueen mailla on vähem, enemmän velvoitteita ja vähemmän oikeuksia. Voimme nähdä tämän siitä seikasta, että jokaisen maan kohdalla erikseen säännöt e- määriteltäisiin yhtenäisen valvonnan järjestelmän mukaisesti, jos maa suostuisi tähän prosessiin. Jokaisella pitäisi olla samat säännöt. Meidän ei pitäisi neuvotella säännöistä erikseen joka ikisen maan kanssa. Se, että tällainen rakenne jätettäisiin, se on myös erikoista. Ei euroalue maa joilla olisi yhtenäinen valvonta, eivät voisi jättää tätä järjestelmää, koska tämä oikeus olisi vain EKPllä, sitten valvontaoikeus EKPllä, eikä mailla, joka ei kuulu euroalueeseen. Tämä vielä lisää tätä tasapainovajetta ja osoittaa, että oikeudet eivät ole samat kaikkien kohdalla. Toinen tärkeä seikka, Euroopan komission ehdotuksissa balanssi, jota on saatu aikaan pankkiveromisen kohdalla, se on nyt rikkoontunut, koska isäntämaiden edut korostuvat ja vierasmaiden edut olisivat epätasapainossa näiden toisten kanssa. Esimerkiksi meillä on voiko kriisinratkaisumekanismi tehdä mahdolliseksi se, sen, että EBAn päätökset liittyvät suoraan euroalueen ulkopuolisiin maihin, mutta euroalueen pankeilla olisi filtteri, nimittäin Euroopan keskuspankki, joka joiden maiden ei täyt, täysin täytä, täytyisi täyttää sääntöjä. Tiedän, että minulla ei ole paljon aikaa. Me puollamme pankkiunionia, mutta me tunnemme epäilyä joitakin teknisiä ratkaisuja kohtaan, joita komissio ehdottaa. Olemme kyllä valmis keskustelemaan. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten Andrea. Thank you very much. And... Kiitos oikein paljon. 2008 päätettiin, että jäsenvaltiot olisivat ainoat vastuutahot pankkien pelastamisessa ja tämä johti sitten haitalliseen noidankehään euroalueella. Tämä pitää rikkoa, tämä noidankehä, ja tarvitaan turvaverkko. Euroopan parlamentti olevan oikeassa kaksi vuotta sitten, kun Garcia Margallo ja Ferreira eh, mietinnössään näin sanoivat, nyt tarvitaan Eh, uusia päätöksiä, jotta markkinat saadaan taas kunnolla toimimaan. Nopeus voi joskus olla laadun kanssa samansuuntaista. Komissio on tehnyt hyvää eh, työtä valmistellessaan esitykset yhtenäistä valvontamekanismista tarvitaan eh, täydet valvontamahdollisuudet, jotka koskevat kaikkia pankkeja Euroopan unionissa ja jonkun verran voitaisiin antaa myös kansallisille eh, valvojille toimivaltaa, erityisesti jos kyseessä ovat pienet pankit. Tämä turvaverkko, eh, sen osalta pitää keskittyä eh, kriisin ratkaisuun. Kriisin ratkaisu pitää asettaa nyt etusijalle. Finanssikriisin ratkaisussa mietitään paljon pääoman voimistamista, mutta pankkien kriisien ratkaisu on ollut jäljessä. Ja sitten on kysymys äänestystoimista, tavasta hallintoneuvostossa ja on mietitty sitä, miten euroalueen maat voisivat osallistua päätöksentekoon EBAssa – Minua huolestuttaa se, että tässä voitaisiin ottaa käyttöön yksimielisyysperiaate ja tämä vaikeuttaisi päätöksentekoa. Siksi tarvittaisiin uusi päätöksentekomekanismi, ei niinkään ajateltaisi maiden painoarvoa ja edustusta, sillä EBA tekee teknisiä päätöksiä yhteisnäismarkkinoiden puolesta, eikä pyritä etsimään kompromisseja jäsenvaltioiden edustajien kesken komission ehdottamat mekanismit siinä tapauksessa, että lakia on rikottu, voitaisiin ehkä ottaa käyttöön meilläkin. Pankkiunioni otetaan käyttöön sellaisessa tilanteessa, joka on vielä... Andrea, nyt kyllä puhut liian nopeasti. Meillä on tulkkaus. Anteeksi. Tiedän, että aika on vähän... Things to say, so I, I slow down. Do, do, do your best. The members okay, will have okay, to clip okay. their... Tee kuitenkin parhaasi ja hidasta. Uh, The banking union will be implemented in a Pankkiunioni otetaan käyttöön tilanteessa, jossa on vielä moninaiset valvontamekanismit, vaikka on päästy eteenpäin eh, direktiivin suhteen, joka koskee pääomavaatimuksia. Tällä hetkellä on kuitenkin vielä paljon valtioilla liikkumavaraa ja tämä vaikuttaa yhtenäisen säännöstön käyttöä. meidän valvontaviranomaiskollegio on myös todennut, että on paljon erilaisia metodeja ja toimintatapoja, eli vaikka olisi samat säännöt käytössä, niin kuitenkin valvontatoimet sujuvat eri tavoin. Kakkospilarin täytäntöönpano on tässä oma erityinen tapauksensa. Pankkiunioni on nyt suuri mahdollisuus huomioida myös nämä puutteet. Jota työt voidaan hoitaa hyvin, on edistettävä euroalueen valvonnan yhtenäisyyttä. Tarvitaan yhtenäisiä sääntelypuitteita ja yhtenäinen käsikirja kaikille euroalueen pankkien valvoille samaan aikaan. Myös kansalliset valvojat tarkastavat uudelleen kriisin pohjalta omia toimintatapojaan. Meillä on yhtenäinen säännöstö ja voitaisiin kehittää käsikirjaa valvontaa varten kaikkialla unionissa ja näin valvonnan laatu voisi parantua ja tämä erityisesti rajat ylittäessä eh, valvontaa kollegioissa. Jos puhutaan tästä käsikirjasta, niin sen ei pidä olla kaiken jos puhutaan menettelyistä ja jos on kaikenlaisia listoja, vaan pitää puhua metodologiasta, jota on käytettävä, kun mitataan pankkien riskiä ja puhuttaisiin puitteistoista, joilla voidaan hillitä näitä riskejä ja mainittaisiin kriteereitä. Eli tarvittaisiin yhteiset eh, puitteet valvoille, jotta voidaan varmistaa, että toimitaan samansuuntaisesti. En pidä käsikirjaa teknisenä standardina, sillä sen pitää olla joustava, jotta se voi muuttua, kun liiketoiminta muuttuu ja markkinat muuttuvat. Olisi tarpeeksi, jos voitaisiin vaatia, että toimitaan käsikirjan pohjalta ja jos siitä poiketaan, niin sitä pidettäisiin eh, tärkeänä seikkana. Ja Sven Kiikot kysyi sitten stressitesteistä ja voisin vastata ehkä myöhemmin vielä lisää. Tässä vaiheessa me pyrimme ottamaan oppia siitä harjoituksesta, jonka teimme viime vuonna – järjestystä muutetaan tärkeällä tavalla, huomioidaan lainsäädäntöpuitteet. Minä mainitsin tämän pari viikkoa sitten täällä kuulemistilaisuudessa. Tästä saisi tukea tälle prosessille. Kiitos. Ignazio. Kiitoksia. Sitten Ignazio Angeloni. Thank you, Madam Chair. I'm, I'm very glad and honored to be here this morning. Uh... Kiitos, on suuri kunnia olla täällä paikalla tänä aamuna. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että EKP pitää komission ehdotusta hyvänä. Syyskuussa julkaistu teksti on euroalueen huippukokouksen vaatimusten mukainen 29. kesäkuuta. Nyt ollaan oikea-aikaisia ja tehokkaita. Pankkivalvonta Euroopan tasolla on tärkeä pilari finanssiunionia ja se on tärkeä rakennuspalikka, kun pyritään todelliseen talous- ja rahaunioniin. Kun alue on hyvin integroitu, niin eh, vakaus on yhteisen vastuun kohteena. Tarvitaan tai se, että on ollut eroja eh, rahapolitiikan ja kansallisten pankki vastuiden välillä. Tämä on vienyt meiltä vakautta ja heikentänyt rahoitussektoria ja koko Euroopan taloutta ja se yhä vaikeuttaa kriisistä pääsyä. Ja tätä taustaa vasten yhteinen, yhtenäinen valvontamekanismi, sen pitää olla korkealaatuinen ja sen pohjalta pitää olla yhtenäistä valvontaa euroalueella ja muuallakin pitää huomioida systeeminen riski ja ulkoiset seikat, jotka integroidulla alueella nopeasti lisäävät paikallista stressiä ja tämä johtaa sitten makrotalouden epätasapainoon. Yhtenäisen valvojan on voitava koko ajan toimia nopeasti näiden laitosten suuntaan. Tämä on tärkeää myös siksi, että viime aikoina on ollut eh, rahoituksen hajaantumista ja sirpaloitumista. Ei voi olla yhtenäisiä markkinoita, jos finanssiala on sirpaloitunut. Tämä vaikeuttaa myös yhtenäisen eh, rahapolitiikan välittymistä. Ja nyt sitten menisin komission ehdotukseen. EKPn hallintoneuvosto tutkii sitä tarkkaan ja laatii lausuntonsa. Neuvoston on sitä pyytänyt ja perustamissopimusta vaatii, mutta tietyt periaatteet ovat selviä. Ensinnäkin erittäminen erottaminen, tämä jo mainittiin aikaisemmin, että on erotettava toisistaan valvonta, vastuu ja rahapoliittinen vastuu. Komission ehdotus mahdollistaa tämän, kun otetaan käyttöön valvontalautakunta, joka on vastuussa valvonnasta. Ja EKPn eh, hallintoneuvosto, sen pitää määrätä toimintatavoista ja on erottaa toisistaan joka päiväiset valvontatoimet. Keskuspankkeilla on hyvää kokemusta tästä. Ja sitten riippumattomuus. Valvojan pitää olla hyvin riippumaton, jotta voidaan ajaa julkista etua, e-, eikä pidä olla alttiina millekään painostuksille. Perustamissopimus ja komissio ehdotuksessaan tekee tämän selväksi, mutta tarvitaan myös vastuuvelvollisuutta ja komission ehdotuksessa on tällainen tilivolvollisuus Euroopan parlamentin ja euroryhmän suuntaan. Tämä on tärkeää ottaa huomioon, minkälaisia finanssipoliittisia vaikutuksia eh, valvonnasta voi olla ja lainsäätäjät päättävät, minkälaiset puitteet annettaisiin tälle eh, vastuuvelvollisuudelle, kuten puheenjohtaja Draghi on sanonut, me olemme valmiita toimimaan korkealaatuisten standardien mukaisesti yhteistyössä parlamentin kanssa. Ja sitten keskityksen purkaminen. Tämän järjestelmän pitäisi olla järjestelmässä huomioidaan kansalliset valvojat, mutta samalla tehdään yhteistyötä keskuksen kanssa. Näin toimitaan samalla tavalla rajat ylittävästi. Viime vuosien aikana EKP on saanut paljon eh, kokemusta yhteistyöstä kansallisten kansallisten viranomaisten kanssa, erityisesti kansallisten keskuspankkien kanssa erilaisilla alueilla, jotka ovat kuitenkin vertailukelpoisia. Ja sitten kaiken kattavuus, eh, valvontamekanismilla pitää olla hyvät valvontatoimivallat ja ehdotuksessa on paljon erilaista eh, erilaisia valvontavastuita sekä mikro- että makrovälineiden alalla. On tärkeää, että katetaan kaikki euroalueen pankit, jotta ei tule hajaantumista ja vääristymistä, joka vaikeuttaisi yhtenäismarkkinoiden toimintaa. Ja sen takia on tärkeää, että tämä puitteisto on täysin Euroopan pankkiviranomaisen tehtävien mukainen. EBAn roolia pitää kunnioittaa, erityisesti jos ajatellaan yhteisen säännöstön käyttöä kaikkien valvojien toimesta. Valvontamekanismi eh, valvoo EBA-standardien mukaisesti ja koska olen pitkään tehnyt Andrian ja kollegoiden kanssa työtä, niin voin laskea sen varaan, että teemme oikein hyvää yhteistyötä Euroopan hyväksi. Ja viidenneksi avoimuus. On hyvä, että e, muut jäsenvaltiot voivat olla lähes yhteistyössä EKPn kanssa, ne voivat olla osana valvontamekanismissa. Näin päästään euroalueen ulkopuoliseenkin lähentymiseen ja muiden jäsenvaltioiden eh, yhteistyö, sitä pitää miettiä mahdollisimman pitkälle perustamissopimuksen puitteissa ja EKPn sääntöjen puitteissa. Niitä pitää analysoida tarkkaan. Ja nyt oikea-aikaisuus komission ehdotuksessa on aikataulu SSM suuntaan. Se on kunnianhimoinen, mutta mahdollinen ihan riippumatta siitä aikataulusta, mikä lopulta eh, otetaan käyttöön uutta järjestelmää varten. On tärkeää, että asetus astuu voimaan mahdollisimman nopeasti. Muuten valmistelutyöt vaikeutuvat vaikeutuvat. EKP e ja kansalliset viranomaiset, niiden on nopeasti eh, ryhdyttävä järjestelmäksi niin, että ollaan, eh, tehdään täydentävää eikä päällekkäistä työtä. Joitain eh, alustavia toimia on jo tehty ja on edistytty tätä tämä on käytettävä hyväksi tämä tehty työ ja se, että ensimmäinen ensimmäistä astusvastuu voimaan, tämä mahdollistaa sen, että hallintoneuvosto perustetaan ja pystytään aloittamaan toimi hyvin. Haluaisin vielä korostaa sitä, että finanssiunionia varten tarvitaan muitakin osia. Tarvitaan esimerkiksi yhteinen kriisinratkaisujärjestelmä, joka on mainittu, ja kesku, keskiössä pitää olla eurooppalainen eh, kriisinratkaisuviranomainen. Ei pidä käyttää veronmaksajien eh, varoja pankkien kaatuessa. Tämä on ainoa mahdollisuus, jos eh, ei pystytä muihin ratkaisuihin ryhtymään. Jos pankit kaatuvat, ne on, niiden kriisi on ratkaistava, niitä ei pidä pelastaa. Tästä voi aiheutua moraali katoa ja siksi meillä on tärkeitä seuraavia askelia vielä edessämme. Kiitos. Kiitoksia. Täällä kyllä saadaan nyt sydänkohtauksia, koska te juoksitte ympäriinsä ja näyttää siltä, että minä en ole täällä kontrollissa. Sitten Raymond. Kiitoksia, kiitoksia mahdollisuudesta osallistua tähän kuulemistilaisuuteen. Minulla on kunnia edustaa täällä kansallisen valvontaviranomaisen tahoa. Ensinnäkin toteaisin, että minä tuen tätä yhtenäistä valvontamekanismia ja minä olen valmis tukemaan sitä sen valmisteluja operatiivisessa vaiheessa, mutta minä uskon, että tietyillä aloilla nykyinen komission ehdotus kaipaisi muutoksen, jotta tulokset olisivat parempia. Olen vakuuttunut, että meidän pitäisi pohtia riittävän pitkään tätä järjestelmää, vaikka me tiedämme, että se saattaisi tarkoittaa, että ensi vuoden tammikuussa tämä järjestelmä ei olekaan toimintavalmis. Mutta tämä järjestelmä pitää toimia sataprosenttisella tehokkuudella heti ensimetreiltä lähtien, ja että tämä vastuunsiirto tapahtuu jouheasti. Me emme voi hyväksyä mitään sisäänajo-ongelmia tai valvontapuutteita. Minä uskon, että olisi järkevää jähteä maltilla pohtimaan sitä, että miksi ylipäätään ryhdytään toimenpiteisiin. Kun katsotaan näitä ehdotuksia, niin kyse ei ole siitä, että lähdetään korjaamaan jotain aivan täysin romuttunutta järjestelmää. Toki tiedän, että pankkivalvonnan olisi pitänyt toimia tehokkaammin, mutta tämä nykyinen noidankehä, se perustuu siihen, että meillä on olemassa heikkoja valtioita ja heikkoja pankkeja. Ehdotusten tavoitteena on katkaista tämä mainitsemani noidan kehä perustamalla eurooppalainen pankkivalvontajärjestelmä ja sen ehtona on, että jotta kansalliset pankit voisivat saada eurooppalaista rahaa. Miten tämä voitaisiin toteuttaa? No kaiken A ja O on soveltamisala. Ensi katsomalta voisi luulla, että olisi järkevää, että järjestelmä kattaisi kaikki luotolaitokset. Se olisi selkeä lähestymistapa eikä jättäisi tulkinnan varaa, mutta käytännössä olisi aika lailla mahdotonta, että EKP valvoisi kaikkia luottolaitoksia. Valvonta ei ole ainoastaan tiedon vastaanottamista, tiedon keräämistä, analysointia ja päätöksen päätöksentekoa. Menestyksekäs valvonta perustuu säännölliseen keskusteluun pankkien kanssa ja markkinoiden ymmärtämiseen. Minä en näe mitään syytä, että miksi EKP kykenisi tähän tehtävään vastaamaan paremmin kuin kansalliset valvontaviranomaiset. Ja tästäpä syystä olisikin realistisempaa jakaa vastuu siten, että EKP vastaisi niistä pankeista, jotka järjestelmän kannalta ovat keskeisimmät ja kansalliset valvontaviranomaiset taas valvoisivat pienempiä kansallisia pankkeja. Tällainenkin jaetun vastuun järjestelmä varmaankin tarkoittaisi käytännössä sitä, että suurin osa myöskin näistä suurista systeemiin kannalta tärkeistä pankeista lankeaisivat kansallisille valvontaviranomaisille. Eli ne todellakin keräävät tietoa, analysoivat sitä ja se vaatii niin paljon resursseja, että en usko, että EKP kykenisi siihen, vaikka kyse olisi vain ihan pienestä pankkien määrästä. Ja pankkeja voidaan analysoida vain ainoastaan, jos ymmärtää myöskin paikalliset markkinat. Esimerkkinä mainittakoon, että esimerkiksi Saksan pankin valvonta ei toimisi, jos ei samalla valvottaisi myöskin Postbank-pankin toimintaa, ja sehän toimii päivittäisillä pankkitoimintamarkkinoilla. EKPn tehtävänä on, te, on tehdä valvontapäätöksiä. Keskeisenä asiana on juuri täytäntöönpanoja tarvittaessa myöskin sanktioiden langettaminen. Se kuuluu tähän kokonaisprosessiin, mutta se onnistuu vain, jos on olemassa yksi viranomainen, joko EKP tai kansallinen valvontaviranomainen. Jos nämä tehtävät taas jaetaan, niin EKPn päätöstä pistetäisiin kansallisen viranomaisen kautta täytäntöön, niin pankit eivät tietäisi, että missä hakea muutosta tehtyihin päätöksiin. Baselin periaatteiden mukaan me tarvitsemme vahvan ja toimivan yhteistyöverkoston eri viranomaisten välillä. Ja se tarkoittaa eurooppalaisessa yhteydessä sitä, että Yhteistyö EKPn ja kansallisten valvontaviranomaisten välillä pitää määritellä tarkkaan neuvoston asetuksessa. Kunhan on tämä tehtävän jako on selvästi jaettu ja määritelty ja työ on jaettu, niin sitten voidaan lähteä katsomaan sitä yhtenäistä lähestymistapaa. Ja se edellyttää valvontastrategiaa, joka on tarkkaan määritelty valvonta- ja tarkastusohjelmiin. Eurooppalaisessa yhteydessä se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy käyttää yhtenäistä lähestymistapaa. Eli Sovitaan muun muassa siitä, että miten valvonta käytännössä toteutetaan. Strategia ja tämä työkalupakki pitää ottaa käyttöön ennen kuin SSM voisi olla sataprosenttisesti toiminta valmis, ja siihen saattaa mennä vielä jonkin aikaa. Vaikeinakin aikoina meidän täytyy toimia mm, niin sanotusti hitaasti kiiruhtaen. Juuri meidän ei, meillä ei ole varaa nyt lähteä hätiköimään, kun kriisi on päällä. Me emme siis voi lähteä hätiköimään ja tästäpä syystä uskonkin, että mainitsemani lähestymistapa on sen realistisin. Kiitoksia. Go on to our Kiitoksia. Ennen kuin mennään viimeiseen niin haluaisitteko haluaisitko jäsenet, jotka ehkä haluavat kysyä, niin antaisitte merkin. Me, ja sitten meidän täytyy varmasti kerralla ottaa kaikki puhujat ja palata takaisin pane, paneeliin lopuksi. Hyvää huomenta. Kiitoksia äh, valiokunnan jäsenelle kutsusta. Minä haluaisin kiittää teitä siitä, että saan puhua tässä kuulemisessa pankkivalvonnasta. Kun olen täällä juurisinä asiantuntijana teidän luvallanne, minä haluaisin ottaa esille neljä juurista kohtaa puheenvuorossani. Ensinnäkin oikeusperustan valinta artiklasta 127 kohta 6 perussopimuksessa ja täytäntöönpanovaltuudet. Ja toiseksi hinta, joka pitää tästä valinnasta maksaa, jossa myös on mukana välillä ei-euroalueen maita. Sitten peria- periaate demokratiasta, niin kuin perustuslaissa ja perussopimuksessa todetaan, ja EKPn riippumattomuuden takeet. Ja sitten vaihtoehtojen käyttö ja sitten käännetään tavallaan ky- tämä kysymys toisinpäin, who is afraid of Meroni. Sitten yhtenäinen valvontamekanismi lepää EKPn päällä ja antaa valvontatehtäviä EKBlle artiklan 127 pohjalta, kohta 6. Sama syy siitä, että valitaan tämä oikeudellinen perusta oli se, että primäärioikeus antaa täytäntöönpano oikeuksia e EKP 132 artiklassa. Primäärioikeus jo nyt täytäntöönpanovaltuudet EKP ei tarvitse minkäänlaisia delegoituja täytäntöönpano-oikeuksia, joka list, palauttaisi tämän asian tähän kuuluisaan Meronin tapaukseen. Hinta, joka pitää maksaa tästä on, että euro alueen ulkopuoliset maat ovat vaihtelutavalla mukana. Syy tässä on artiklasta 39 perussopimuksessa sulkee pois sen, että joitakin sopimussäädöksiä sovellettaisiin ei-euroalueen maihin. Tässä artiklassa todetaan, että täytäntöönpanovaltuudet EKPllä samoin osallistuminen päätöksentekoelimiin EKPssä ei koske euroalueen ulkopuolisia maita. Niin sanottu läheinen yhteistyösopimus ei euroalueen maan ja EKPn välillä pitäisi korjata tämä tilanne. ja Jäsen euroalueen ulkopuolella ryhtyy myöntämään tarvittavat valtuudet EKPn kansallisen lainsa mukaisesti. Se, että maa osallistuu EKPn päätöksentekoelimen, vaikka ei kuulu euroalueeseen kuitenkin, sitä ei voida saavuttaa tällä sopimuksella. Päätöksenteko Euroopan keskuspankissa on selkeästi määritelty perussopimuksissa. Kaksi päätöksentekoelintä EKPssä ovat neuvosto ja johtokunta. Jos mikä muu elin EKPssä saisi päätöksenteko-oikeuksia, se rikkoisi perussopimuksia vastaan eikä tällaista voida tehdä ilman perussopimuksen muutosta. Tämän takia hinta, joka pitää maksaa siitä, että EKP on ydintoimija yhtenäisessä valvontamekanismissa, on siinä, että ei-euroalueen maat eivät voi osallistua päätöksentekoprosessiin EKPssä. Vaikkakin niin kutsuttu valvontajohtokunta toteuttaa ja suunnittelee valvontatehtäviä. Se ei voi juridisesti velvoittaa neuvostoa, EKP-neuvostoa tekemään päätöksiä. Sitten demokratia periaatteeseen yhtenäisen valvontaan. Tämä periaate ei saa suojelua vain perustuslaista kansallisvaltioissa mm jotka pyrkivät rajoittamaan Euroopan integraatiota. Tätä suojelevat myös perussopimukset EU-ssa. Demokratian periaate vaatii rikkomattoman ketjun demokraattista legitimaatiota missä tahansa täytäntöönpanon toimessa aukot pitää perustella. Riippumaton EKP harjoittaa erityisiä oikeuksia ja tehtäviä koskien pankkivalvontaa, luo tällaisen aukon. Pankkivalvonta on erittäin poliittinen asia ja valvontapäätökset vaikuttavat suoraan yksilöihin. Demokraattisen tilivelvollisuuden puute on todella ongelmallista, mitä tulee demokratian periaatteeseen tässä vaiheessa täytyy tehdä aivan selväksi, että toisin kuin usein väitetään, EKPn riippumattomuus ei koske pankkivalvontaa. Tämä Ensinnäkin tämä johtuu san, sanamuodosta riippumattomuus takeessa artiklasta 30, jossa viitataan vain tehtäviin ja velvollisuuksiin, jotka pankille myönnetään sopimuksesta. Kuitenkin enemmän kuin tämä määrittely Nimittäin riippumattomuustakeen tarkoituksena on taata EKPn riippumattomuus, mitä tulee unionin rahapolitiikkaan. Pankkivalvonta kuitenkaan ei juurikaan liity rahapolitiikkaan tiukasti katsottuna näin ollen. Riippumattomuuslauseke ei olisi mikään este suoralle tilivelvollisuudelle, joka liittyy yhtenäiseen pankkivalvojan esimerkiksi parlamentille, kun se voi suoraan osallistua valvontaan johtokuntaan tai sanon oikeus tutkia tilannetta. Demokratiaperiaatetta jopa vaatii sitä nyt lopuksi viimeisen kommenttiini. Se, että joudutaan maksamaan siitä liian korkea hinta, että ei-euromaat voivat myös osallistua. Joillekin EKP, mitä tulee rahapolitiikkaan, sitä ei pitäisi kuitenkin va- kuitenkaan vaarantaa pankkivalvonnan kautta. Tässä tulee esiin kysymys erilaisista toimielinjärjestelyistä, erilaisista oikeusperustasta, kuten 352 artiklaa aivan erityisesti. Milloin tahansa keskustellaan tästä aiheesta, tulee, ajattelen laulua, kuka pelkää pahaa suutta, mutta tähän sopeutetaan vain hiukan näitä sanoja, pannaankin sudetella meroni. Tämä päännös 58 halusi antaa täytäntöönpanovaltuuksia lain ulkopuolella tavallaan. Nyt 50 vuotta tämän jälkeen asiat ovat muuttuneet. Ensinnäkin Lissabonin sopimus tämä laajentiin koskemaan elimiä, virastoja unionissa näin. Juridinen suoja on nyt taattu ja toiseksi mitä tulee vastuuvalvontaan on aivan selvää, että toimeenpaneva elin komissio ei voi antaa saada enempää, myöntää valtoja muille enempää kuin itselläkään on, niin kun taas lainsäädäntöön, mistä nyt puhutaan, hänellä on enemmän vapautta päätöksenteossaan antaa täytäntöönpano-oikeuksia, mukaan lukien harkintavalta, niin kauan kuin tehokkaasti näitä toimivaltuuksia valvotaan ja se voidaan taata. Opastusta voi löytää 290 artiklasta. Selkeät rajat asetetaan EKVssä, jossa todetaan, että tällaisen delegoinnin kohtana eivät siis voi olla säädöksiä, joiden antaminen edellyttää unionin lainsäädännön omiin tehtäviin kuuluvien poliittisten valintojen tekemistä modernia voidaan myös soveltaa modernimmin. Sitten vielä puheenjohtaja, yksi ainoa valvontajärjestelmä, sen täytyy olla ensinnäkin demokraattisesti vastuullisempi kuin tässä ehdotuksessa on esitetty, ja toiseksi siinä pitäisi olla mukana niin monia EU-valtioita kuin mahdollista, jotta voidaan taata sisämarkkinoiden toiminta. Nyt haluan lopuksi pyytää teitä pitämään kiinni vain 177 artiklasta, vaan ajattelemaan erilaisia vaihtoehtoja. Meillä on vain yksi päätös tehtävänä ja meidän pitää tehdä oikea päätös kerralla. Kiitos. Thank you very much. Um, uh, I understand now that... Kiitoksia. Olen nyt ymmärtänyt, että yksi esittelijöistä ainakin haluaa esittää kysymyksiä. Ehkä nyt, tai anteeksi, hänelle on tehty kysymyksiä. Ehkä otetaan ensin kysymykset ja sitten esittelijät voisivat ehkä koota kaikki omat kysymyksensä lopuksi, kun ovat kuulleet muita, jos ymmärrätte hiukan mitä tarkoitat. Ehkä teille tulee vielä uutta mieleen, kun muut jäsenet täällä puhuvat. Tietysti jokainen, jokaisen täytyy voida saada osallistua. No, voi voi, yritän nyt ottaa selvää, ketkä ovat varjoesittelijöitä. No, aloitan herra Nitrasista. Hän ilmoittautui ensimmäisenä. E, dziękuję Pani Przewodnicząca. <clears throat> Kilka krótkich uwag. E, Kiitos puheenjohtaja. Minulla on muutama kommentti. Haluaisin esittää herra Passille muutaman kysymyksen. Ymmärrän kyllä argumenttinne, jotka ositte esille – liittyen maihin, jotka eivät liity euroalueeseen. Sopimuksissakin tässä on otettu esille. Mutta tässä on otettu ainoastaan joitakin kysymyksiä esille, miten valvontaan tulee. Eli toisaalta puhutte tämän artiklan puolesta, kun puhutte ei-euroalueiden maista, mutta tässä artiklassa ei kuitenkaan viitata kokonaisvaltaiseen valvontaan. Ja ehkä te voisitte vielä lyhyesti kommentoida. Tämä liittyy nyt herra Enrian puheenvuoroon. Te ilmeisesti teette päivittäin yhteistyötä pankkivalvontaviranomaisten kanssa kansallisella tasolla. Minä ymmärsin sanoistanne, että tämä täytyisi hoitaa suhteellisen nopeasti, mutta te sanoitte, että EKP on parhaiten valmistautunut ottamaan tämän roolin vastaan. Eli kysymys kuuluu, kuinka hyvin EKP on valmistautunut siihen, että se voisi toimia pankkivalvontaviranomaisena tammikuusta alkaen. Niin kuin toinen puhunen sanoi, tämä on erittäin arka luontoinen asia. Täytyy tietää, miten markkinat toimivat ja miten eri toimijat toimivat keskenään. Jos tarkastelee kaikkia markkinoita Portugalista Puolaan, niin markkinat ovat hyvin, hyvin erilaiset. Eli komissio on tehnyt meille ehdotuksen ja siinä aikaraja on ensimmäinen tammikuuta. Mutta minä olen huolissani ja luulen, että muillakin on epäilyksiä tämän suhteen. Henkilöt, joilla on kokemusta pankkivalvonnasta, ovat varmasti samaa mieltä. Herra Dominik otti tärkeitä asioita esille. Mitä te ajattelette tästä päivämäärästä? Miten tämä päivämäärä tulisi ymmärtää? Onko se ylipäätään mahdollista? Kiitos. Thank you. I'm sorry I didn't tell you how long you... Kiitoksia. Anteeksi, en kertonut teille puheajasta mutta nyt olen hiukan laskenut, jos jäsenet voisivat puhua kolmeen minuuttiin, niin sitten meillä on aikaa kuulla myös vastauksia paneelilta. Nyt kerron puhujalistasta. Se on ryhmitetty tällä hetkellä puolisiin ryhmiin, mutta I've got Gunnar Hockmark and then Marion Tyson at the end. From the S&D, I've got Elisa Ferreira, Peter Simon, Roberto Galtieri uh, and Antolin Sanchez-Prosedo. From ALDE. I have Sylvie Goulard and Olli Schmidt. Uh, ECR, I don't have anybody. Uh, e ei ketään tällä hetkellä. Vihreä. Philip Lambert. Ja Sven tietysti. Elisa. Well, thank you very much. Um... Kiitoksia. Olen samaa mieltä monien puhujien kanssa, jotka sanoivat, että tämä on ratkaiseva hetki, yksi ainoa mahdollisuus saada aikaan tuloksia. Kuitenkin ymmärrän jo näitä kysymyksiä, joita on esitetty konkreettisesti voimmeko ratkaista joitakin ongelmista kansallisten valvojien kesken ja yhdistäen sen EKPn roolin ja samalla selventäen rajoitukset, jotka liittyvät kansallisiin valvontayhteisöihin ja mentäisiin tavallaan yksityiskohtaisempaan lähestymistapaan siinä, missä valvojien toiminnan pitäisi olla keskeistä myös EKKPn päätöksenteossa. Tämä on ratkaiseva kysymys senkin takia, että EKPllä on omia sisäisiä vahvoja valvontaoikeuksia, jotka saattavat synnyttää vakaviakin ongelmia joissakin maissa, niin kuin on aikaisemminkin sanottu, jopa euroalueella. Joten voimmeko ratkaista jotkut näistä vaikeista ongelmista selventäen yksityiskohtaisemmin, kuinka voidaan siis tätä tehtävää jakaa ja miten yhtenäinen valvontajärjestelmä voi ottaa huomioon myös kansalliset edut ja äh, perinteet ja herkkyydet. Voidaanko kuvitella, että esimerkiksi kuko, äh, kumoamisoikeus EKP, jos EKP päättää jostakin, joka on todella dramaattinen toimenpide, voidaanko tämä jotenkin sitten ratkaista? Sitten toinen kysymys, jonka ottaisin esiin, nimittäin suhde valvonnan ja riisinratkaisuvaiheen välillä, siis näiden kahden vaiheen välillä, koska täällä eräs puhuja totesi selvästi, että tarvitaan yhtenäisiä sääntöjä, siksi on tällainen opaskirja on tärkeä, mutta sen ei pitäisi koskea vain valvontakysymyksiä, vain kriisinratkaisukäytäntöjä, koska meidän täytyy tehdä selväksi, että siirtymä EKP-vaiheen jälkeen hankkeen yhteisövalvonnassa liittyy läheisesti yhteisömenettelytapaan silloin, kun puh- siirrytään pankkikriisin ratkaisuvaiheeseen. Joten miten näette tämän interaktion ö, pankkiviranomaisen välillä ö, valvontavaiheessa niin, ja o, niin, että sitten kriisin ratkaisussa EBAlla on kaikki tarvittavat tiedot, jotta se pystyy toimimaan kriisinratkaisuviranomaisten kanssa. Kolmanneksi, näettekö minkäänlaista roolia EVMlle alku, alku, alkuperäisenä kilpenä, mitä tulee yhteisiin puitteisiin ainakin euroalueen sisällä. Neljänneksi, onko teistä mahdollista, että EKPn roolia laajennettaisiin koko EU-alueelle? eu e alueelle Ja silloin tällainen opt-out eikä opt-in ratkaisumalli käytössä koskien eri jäsenvaltioita. Clock. Elisa, kello nyt ei käy sinun kohdalla. Sinulla oli kaksi ja... Nyt olet kahdessa puolessa, mutta se ihan hyvin menee. Meillä on vielä muita neuvotteluita, joita meidänkin pitäisi... Voisitko, voisitko nyt vain lopettaa? Oh, I thought I had improved so much. Thank you. <laughs> Right, uh, I, I think... Um... Niin, mitä tulee tähän puheenvuorojen niin jakoon nyt sitten vielä SD-ryhmästä Peter Simon. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Kaksi kysymystä EKPn edustajalle Ansin Loonille. Toinen liittyy siihen, mitä Buffinin edustaja totesi. Hän kertoo hyvin yksityiskohtaisesti ne syyt, miksi pienten pankkien valvonta pitäisi toteuttaa kansallisten pankkivalvontaviranomaisten kautta. Te olette hiukan maltillisempi, sanotte, että olisi sovittava yhteistyöstä EKPn ja kansallisten valvontaviranomaisten välillä ja yritetään välttää päällekkäisyydeltä. Ja kysyisinkin teiltä, että voitteko te hyväksyä sen, mitä Saksan ministerin edustaja sanoi? Mitkä ovat ne seikat, joihin te haluaisitte vielä puuttua, siis tämän saksalaisen kollegamme kommentteihin liittyen. Ja sitten tähän kriisinratkaisuun liittyen totesitte, että meidän tulisi tehdä kaikkemme varmistaaksemme, etteivät kansalaiset joudu maksamaan kriisinratkaisusta syntyvät laskut. Komission ehdotuksen mukaanhan meillä olisi prosentuaalinen kriisin ratkaisuosuus ja sitä käytettäisiin myöskin talletussuojaan. 78 miljardia se olisi se Euroopassa, mutta viime kriisi maksoi jo 400 miljardia uudelleen pääomittamisena. Ja nyt kysyisinkin, että kun katsotte komission ehdotusta, niin ovatko ne samanlaiset kuin teidän? Eli voidaanko näin varmistaa, etteivät sitten veronmaksajat joudu maksumieheksi? Kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitos. Silvi, oletko sinä valmis? Kiitos. Aivan ensiksi sanoisin, että koska olin yksi valvonta asian esittelijä, niin sanoi, että tämä mikä on one shot, vaan jo second shot. Ja jos katsotaan sitä, miten eh, asiat ensin alkavat ja mitä sen jälkeen käy. Ja kun täällä oltiin Buffinin puolesta, niin tämä oli todella söpöä, mitä sanoitte, sillä kaikkiaan haluavat eurooppalaista valvontaa, kunhan kansainvälinen valvonta yhä kaiken hoitaa. Jossain vaiheessa tästä on kuitenkin luovuttava. En tarkoita sitä, että kaikkea tarvitsisi tehdä. Euroopan tasolla tarvitaan hyvää tasapainoa, oikeat toimintatavat, mutta ensimmäinen kysymys, joka on esitettävä, on, että olemmeko nyt tosissamme vai emme. Ja kun katsotaan, mitä on tapahtunut, tiedetään, mitä IMF sanoi eh, siitä, että on huolittava pankeista ja niin poispäin. Ja sitten meillä on kysymys erityisesti Repasille liittyen demokratiaan. Minäpä en tiedä, kuinka eh, vakavasti otettava tämä eh, tilivelvollisuus jäsenvaltioiden osalta on? No kaikki viestit, mitä meille tulee, on, että he, ne eivät ole kovin tosissaan. Ja siksi meidän ei pidä nyt olla vain poliittisesti korrekteja, niin kuin aina sanotaan, että puhutaan demokratiasta ja tilivallisuudesta ja niin poispäin. Mutta tämä on todella tärkeä asia, olette oikeassa, mutta minä itse en ainakaan löydä nyt vastausta siihen kysymykseen, miten tilivallisuus on mahdollista. Ja minä kyllä huomioin nekin kollegat, jotka ovat maista, jotka eivät ole euroalueella, ja haluavat tulla mukaan päätöksentekoon ja hekin haluavat, että tämä eh, elin, joka valvoo, niin että hekin olisivat siellä edustettuina. Ehkä tässä tämä ehdotusta otetaan joku toinen oikeusperuste ja rakentaa jotain muuta, niin tämänkin puolesta voidaan puhua, mutta mitä muita ajatuksia on, että joko on 127 on tämä tilanne 276 ja sitten meillä on eh, KP pohjana ja sitten meillä on nämä maat, jotka eivät ole euroalueella ja sitten on eh, tilvelvollisuutta tai sitten asetetaan eh, asiat toiseen tärkeysjärjestykseen ja tällöin EKB ei ole siellä vaan ehkä joku eh, muu juttu siellä EKBn tornin lähellä tai siellä vanhassa tornissa. Ja sitten kaikki nämä viisi miestä, jotka ovat tänne tulleet kertomaan, miten kriistä päästään, kaikille heille tervehdys. Thank you very much. Um, before, before I move on... Kiitoksia. Ennen kuin Philip Lambert saa puheenvuoron, haluaisin vain varoittaa paneelia, että ehkä saatte vain kolme minuuttia per jäsen tekin, joten teidän pitää valita huolella, mihin vastaatte. Jos te haluatte jos teillä on kirjallisen vastauksen, voisitte ehkä kiertää niitä, niin se todellakin olisi todella hieno saada, koska me ymmärrän kyllä, että annamme teille lähes mahdottoman tehtävän. Filip. Yeah. Thank you. I will, my question ah, will, will go... Kiitos. Er... Philippe, Philippe, ah. Jean-Paul wants to interrupt. Jean-Paul, työjärjestyspuheenvuoro ei tämä ole ensimmäinen kerta, kun näin sanoin. Kun järjestetään kuulemisen, annetaan viisi minuuttia puhujalle, kolme minuuttia, sitten vastauksi kahdeksan minuuttia tänä aikana Äh, annetaan näitä vastauksia, kun tunnemme ulkoa jo. Olisi parempi kohdentaa kysymykset niin, että käytettäisiin asiantuntijat, jotka tulevat, eikä tässä olisi vain kyseessä pelkkä matkailu Brysselissä. Minusta on vahinko, että tänne näin laadukkaita korkeatasoisia henkilöitä tuodaan, tuodaan sitten heidän antaa kahdeksan minuuttia puhuakseen ongelmasta, joka meitä kaikkia huolestuttaa. Kriisi, valvonta, pankkivalvonta tämän takia. Minä en ole tehnyt kysymystä, mutta haluan nyt uudestaan esittää tämän kommentin huonosta järjestelystä näissä kuulemisissa. Jean-Paul, you know very well. Jean-Paul, tiedät varsin hyvin koordinaattoreista, minkälaisia ongelmia meillä on ajoituksessa ja aikataulussa yleensä emme, eikä meillä ole rajattomasti valiokunta-aikaa, koska meille sitä ei sallita. Olen pahoillinen, tunnen kyllä sinun huolena, jaan sinun huole, huolesi. Philip. I intended not to use my three minutes. Uh, my question is to Mr. Rö- en käytä kolmea minuuttia herra Röslerille. Mielestäni meidän ei tulisi uh, edetä liian nopeasti mutta muutama asia liittyen siihen, mitä sanoitte. Ensinnäkin te sanoitte, että valvontaviranomaisen täytyy tuntea markkinat, olla lähellä. Olen sitä mieltä, että jos on liian lähellä markkinoita, niin sekin saattaa olla vahingollista. Saksassa oli esimerkiksi tällainen esimerkki. No, mikä on systeemistä, mikä ei. Deutsche Sparkassen, ovatko ne systeemisiä vai eivät, entäs Espanjassa. Joskus minulla on sellainen käsitys, että kun kuulen saksalaisia, että kuri on hyvä muiden kohdalla, mutta jos me voimme sitä välttää, niin se on hyvä. Ehkä te voisitte vastata tähän kysymykseen. Hey, next it's Gunnar Hockmark. Hyvä Gunnar Hockmark. Ja sitten jos täällä valitetaan tästä puhujajärjestyksestä, niin tässä ei ollut mukana tätä listaa ilman mm, puhelistaa. Ja minua on sitten pyydetty näin toimimaan aikaisemmissa yhteyksissä. Olen todellakin pahoillani. Gunnar, ole hyvä. Thank you very much. Um... Paljon kiitoksia. Joskus syntyy sellainen vaikutelma, että kun uusia ongelmia ilmenee, niin sitten keksimme uusia unioneita. Poliittinen unioni, raha-alavan unioni ja ties mitä. Ja muistuttaisin kaikkia siitä, että meillä on jo unioni, eli Euroopan unioni. Ja se käsittelee politiikkaa, taloutta ja niin poispäin. Yksi keskeinen tehtävä on juuri tämä yhtenäinen säännöstö. Sillä tavalla voimme vahvistaa unionia niillä aloilla, joista täällä paraikaa keskustelemme. Takuu, järjestelmä, elvytys- ja kriisinratkaisujärjestelmät ja niin poispäin. Ja sanon tämän siitä syystä, että joskus kun haluamme parantaa tilannetta, niin me luulemme, että se onnistuu paremmin luomalla uusi toimija tai toimielin. Ja tietenkin haluaisin kiittää vierailijoita näistä alustuksistanne, mutta ehkäpä voisitte keskittyä niihin ongelmiin, joihin voimme törmätä, esimerkiksi tämä pirstaloituminen rahoitusmarkkinoilla, kun lähdetään luomaan uusia toimijoita. Mutta on tietenkin sanomattakin selvää, että me kaipaamme tehokkaampaa valvontaa, erityisesti rajat ylittävien ongelmien ratkaisemisessa, kun yhtenäiset rahoitusmarkkinat on olemassa. Kun katsotaan tätä pirstaloitunutta markkina-aluetta ja osittain päällekkäisiä valvontatoimia, niin ehkäpä meidän pitäisi keskittyä myöskin näihin ongelmiin samalla tavalla kuin toivoisin. Ja minä uskon, että arvovaltaiset vieraat kykenevät tähän vastaamaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten Maren Taissen ja Sven vielä lopuksi. Roberto. Thank you. I would like to make an observation and a question. Kiitos. Kommentti ja kysymys herra Repasille liittyen tähän juuri sen argumenttiin Hänen puheensa oli hyvin vakuuttava, paitsi tämä osa, jossa puhuttiin ristiriidasta, joka vallitsee siinä, että voidaan tulla mukaan yhtenäiseen valvontaviranomaiseen ja sitten äänestysoikeus. Hallintoneuvostossa tietysti on totta, että tässä hallitsevassa asemassa on hallinto Eh, neuvosto, jossa ei ole perustamissopimuksen pohjalta muita kuin euromaita mukana, mutta ehkä tämä ristiriita olisi mahdollista ratkaista, jos päätetään, että perustamissopimus on pöytäkirjaa tärkeämpi. Minusta tässä on artiklan 10.1 kanssa ristiriitaa neljännestä pöytäkirjasta eikä 139 kanssa, jos puhutaan uusista tehtävistä, joita ei nykysäännöissä kateta, vaan puhutaan uusista tehtävistä, jotka annetaan EKPlle erityisen lainsäädäntöprosessin kanssa, joka on aika lailla samantapainen kuin perustamissopimuksen muuttamisprosessi, näin 127.6 menettely tulisi etusijalle. Ja ainoastaan tätä erityistä päätöstä varten, joka koskee valvontamekanismia, niin ei pitäisi soit, sitä sulkea pois, että keskus pankin johtajat, jotka ovat mukana tässä mekanismissa, voitaisiin ottaa mukaan tähän neuvoston päätöksen tekoon. Ainoastaan tätä tarkoitusta varten. Tässä on vähän niin kuin tämä finanssipoliittinen sopimus, että ikään kuin tehtäisiin tämä päätös näin tai muodollisena yhteenliittymänä. Eli oletteko nyt aivan varmoja, että kun nyt puhutaan uusista tehtävistä, joita ei kateta eh, nykysäännöillä, niin eikö voitaisiin ajatella, että tässä on ensisijaisuusperiaate ja voitaisiin ottaa poikkeus pohjalta sellainen mahdollisuus, että euroalueen ulkopuoliset maat tulisivat mukaan tekemään päätöksiä, kun kyseessä ei ole ainoastaan täytäntöönpanoa päätöksiä, vaan todellakin neuvoston tasoisia päätöksiä. Kiitoksia, Antoni. Kiitoksia. Minä uskon, että kun käsittelemme kriisiä, olemme löytäneet ratkaisuksiin, kun aikaisemmin puhuttiin, no, vähän niin kuin uskonnollisissa kysymyksissä, tässä sovelletaan u, ö, valtion uskoja tavallaan kansalaisiin ja tässä puhutaan valtioiden riskiä, jota sitten mm, koitetaan työtää luottolaitoksille. Pitäisi löytää erilainen ratkaisu ja yksi ainoa valvontaviranomainen ja mekanismi, on olennainen e- e- elementti. Niin tässä olennaista on rahapolitiikka, luoton hinta, joka palvelee perheitä, yrityksiä eikä valtiota. Minun kysymykseni ottaen huomioon tämä tekijä. Seuraavat kysymykset. Herra Dominik, todellakin, jos ratkaiseva rahapolitiikka ongelma voitaisiin ottaa esille kahdessa valtiossa, nimittäin niissä jäsenvaltioissa on poikkeuslupa, koska muut jäsenvaltiot oikeastaan ovat tässä siirtymävaiheessa, koska ne joutuvat osallistumaan euroalueeseen ja siinä määrin kun ne muodost kuuluvat euroalueeseen, niin pitäisi löytää tällainen väliratkaisu. Ei pitäisi et, et, etsiä osallistumismallia euroalueeseen, niin sitten muiden kohdalla, niin ne eivät joudu osallistumaan tähän mekanismiin, jos haluavat harjoittaa riippumatonta itsenäistä rahapolitiikkaa, ja näin uskon, että pitäisi etsiä sellaisia siirtymävaiheen ratkaisuja ja muun osalta käyttää jonkinlaista yhteistyömekanismia hyväksi. Mutta tämä pitäisi ottaa huomioon ja sitten kysyisin, onko tämä er- ero tässä, että tässä pyritään varmistamaan rahapolitiikka talous- ja rahaliitossa. Tämä voisi erottaa tämän valvonnasta ja muunlaisesta valvonnasta muualla Euroopassa. Sitten vielä toinen kysymys, jonka haluaisin ottaa esille. Euroopan keskuspankissa, miten voidaan hoitaa se, että tämä toimii EKPssä tavallaan silti erikseen. Ehkä herra Vassi voisi kertoa meille, onko hänellä jonkinlaista ehdotusta, miten tämä erottaminen voidaan toteuttaa ja erottaa tiukasti poliittinen toiminta ja valvonta, koska miten tämä voidaan hoitaa Euroopan keskuspankin sisäisesti. Sitten herra Angelonilta kysyisin, Siis se lähtökohta, että kaikkien toimielinten pitäisi kuulua valvontamekanismiin, koska on sellaisia systeemisiä globaaleja laitoksia Euroopassa ja myös kotimaan markkinoilla. Miten voidaan sovittaa nämä mekanismit mukaan, jotta suoraan tämä alistettaisiin keske, keskusviranomaiselle ja epäsuormalla tavalla myös voitaisiin alistaa tähän valvontaan? Miten tämä voidaan hoitaa mekanismissa? Sitten herra Rosler, hän puhui pragmatismista. Minä kysyisin, olisiko käytännössä juuri se, että jos voidaanko me kestää tällainen status quo-tilanne, voidaanko se säilyttää vai, vai pitäisikö saada aikaan muita mekanismeja kriisitilanteessa, koska nämä lisäävät keskuspankin kriisejä ja lisäksi samanaikaisesti tässä siirretään ongelmia yksityistä velasta, velan puolelta julkiseen velkaan. Ole. Thank you, Madam Chair. I have two political... Kiitos puheenjohtaja. Meillä on kaksi poliittista kysymystä. Te puhuitte tällaisista tietyn tyyppisistä ongelmista. 28. 29. kesäkuuta tehtiin päätös, että päätöksentekoa siirretään. Eikö tämä ole suuri ongelma, koska meillä on ollut 18 tai 19 kokousta ja on ollut aina erilaisia tulkintoja. Nyt on taas uusi kokous Tämä saattaa olla Saksan ja teidänkin järjestön kohdalla aika vaarallinen tilanne. No, sitten Puolan äh, varovaltion ministeri te mainitsitte nämä ehdot, jos niitä ei täytetä, niin kuinka tiukka te olette? Tuletteko estämään sen tai no, sanotaan, että euroalue voi tässä jatkaa ilman meitä? Eli kuinka tiukka Puola on? Thank you very much. Uh, now back to... Kiitoksia sitten esittelijöihin. Jos voisitte pitää puheenvuoron kolmessa minuutissa, se olisi hyvä. Marian, sitten jää aikaa. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Yritän esittää asiani vielä lyhyemmässä ajassa. Puolan ministeri totesi, että hän on sitä mieltä, että jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus myöskin erota järjestelmästä, mutta toteaisi poliittisesta näkökulmasta katsottuna, että kyllähän ei eurovaltio voi liittyä järjestelmään ja sehän tarkoittaa sitä, että me olemme ikään kuin valmistelleet tätä liittymistä ja siksi en oikein ymmärrä, että miksi pitäisi olla tällainen eroamismahdollisuus. Ehkäpä joku voisi tätäkin selvittää. Sitten Puolan ministeriltä kysyisin, että sanottiin, että näistä ehdosta pitäisi lähteä neuvottelemaan ei-euromaiden kanssa, eli mitkä ehdot täyttyessä he voisivat osallistua näihin päätöksentekoprosesseihin. Miten te aiotte hoitaa sen? Onko se esimerkiksi joku kriteeriluettelo, kuten Kööpenhaminan kriteerit? Eli sanotaanko ennakkoon, milloin ei-eurovaltio voisi liittyä tähän järjestelmään? Sitten tähän liittymiseen tai eroamiseen. Kollega Ferrara kysyi tätä jo heti alkuun. Eli onko olemassa asiantuntijoiden mielestä sellaista mahdollisuutta, että järjestelmä käännetään päälailleen, eli että opt-outin jälkeen ot, käytetään opt-inia. Ja mitä tulee sitten tähän tähän yhtenäiseen säännöstöön ja käsikirjaan ja kysyisinkin EKPn ja pankkiviranomaisen edustajilta, eli kuka tästä vastaa, pankkiviranomainen vaiko keskuspankki? Ja sitten ihan lyhyesti, rouva puheenjohtaja, juristille sellainen kysymys, että tämä Meroni-doktriini, jotkut viittaavat siihen sanoen, että on ihan mahdotonta antaa tämä tehtävä muulle kuin EKPlle hoidettavaksi. Jotkut taas viittavat tähän sanoin, että eihän EKP tätä voi hoitaa, jonkun muun on hoidettava tämä tehtävä ja kysyisinkin, että eikö nyt tilanne ole todellakin sellainen, että juridisesti teidän kommenttinne on yksi monista, mutta ei se mainstream varsinainen ö, laajimman kannatuksen saanut visio. Ehkäpä meidän pitäisi katsoa, että pitäisikö ottaa poliittinen ratkaisumalli, joka olisi vakaampi ja varmempi, koska sitä kautta voitaisiin sitten löytää toimivampi ratkaisumalli. Kiitoksia. Marianne Sven. Kiitos Marian ja Sven. Briefly, I don't want to bore. Kiitos ihan lyhyesti, en halua nyt ketään pitkästyttää sillä, että taas toistan jo esitetyt kysymykset, mutta Mainitsin sen, mikä on vielä mielestäni auki alusta alkaen. Ensinnäkin EKPn edustajalle sanoisin, että yllätyin siitä, että te sanoitte, että tilivelvollisuus parlamentin suuntaan ja euroryhmälle. Jos halutaan nyt todella optiinin tielle lähteä, niin miten voidaan raportoida euroryhmälle? Tämä on todella outoa ja mitä tulee sitten avoimuuteen, niin sanoitte, että on hyvin tarkkaan tutkittava sitä, mikä on mahdollista EKPn eh, sääntöjen puitteissa. Ja minä haluaisin tietää teiltä, mikä on mahdollista, jos ajatellaan optin päätöksenteko päätöksentekomahdollisuuksia EKPn puitteissa. Haluaisin tietää teidän kantanne tähän asiaan. Ja sitten lopuksi Vera Repasille sanoisin, Haluaisin tietää, että ovatko nämä rajat sellaisia, että niistä ei päästä yli näiden optimaiden suuntaan. Eli onko mitään muuta mahdollisuutta saada aikaiseksi pankkiunionin kaltainen valvonta perustamissopimusten puitteissa ja mihin oikeusperustaan voitaisiin perustaa? Much, uh, thank you to the members. Kiitoksia, kiitän jäseniä. Nyt varmastikin voidaan antaa asiantuntijoille viisi minuuttia. Aika hyvä tilanne pidetään kiinni samasta järjestyksestä. Se on järkevä, jos te voisitte valita kaikkein mehukkaimmat palat ja jatketaan sen Jasek. Thank you, Madam Chair. Uh, to be more efficient, I will stick to English. Kiitos puheenjohtaja. Jotta olen tehokkaampi, niin pidättäydyn Englannissa. Se, että saadaan aikaiseksi tehokas SSM, tässä ei tulisi luoda jakoa pankkien välillä Euroopassa, esimerkiksi perustuen siihen, tulevatko ne euroalueelta vai eivät. Tämä on erittäin vaarallista. Suojatason tulisi olla sama pankkisektorilla Euroopan unionissa, koska muutama vuosi sitten me päätimme yhtenäisestä pankkimarkkinoista ja nyt me emme voi tehdä eroa pankkien välillä, jotka tulevat euroalueelta ja toiset, jotka eivät tule. Sitten toimevaltuuksien siirtyminen, mitä valvontaan tulee. Tätä tulisi seurata myös vastuun siirtyminen, mitä päätöksiin tulee. Esimerkiksi taloudelliset päätökset ei euroaluemaissa tai niitä koskevia päätöksiä tehdään ja sitten vastuu näistä päätöksistä kuitenkin on ikään kuin kotimaassa. Meidän täytyy myös kantaa vastuu, vaikka me emme voi vastustaa näitä päätöksiä. Meillä on hyvin vähän aikaa ja meidän tulisi keskittyä systeemisesti tärkeisiin pankkeihin, jotka toimivat rajat ylittävästi. Meidän pitäisi pyrkiä luomaan tarpeeksi valvontaa koskien näitä pankkeja. Ennen kaikkea kun otamme huomioon tasapaino, jonka meidän täytyy saada aikaisesti, aikaiseksi. Tähän kysymykseen ei mielestäni ole puututtu tarpeeksi. Tämä koti vierasvaltiovalvonta kysymys. Meidän täytyy puuttua tähän ongelmaan, miten me saamme aikaiseksi tasapainon tämän valvonnan suhteen. Jotkut sanovat, että meidän täytyisi edetä hyvin nopeasti, kyllä, mutta meidän täytyy olla varovaisia. Vuosilta 2008-2009 näitä asioita ei koordinoitu riittävästi jäsenvaltiotasolla ja me tiedämme kaikki, mitä seurauksia sillä oli. ja juuri naapurimaissa on syntynyt ongelmia. Kun talletuksia siirretään yhdestä maasta toiseen, niin se saattaa horjuttaa tätä tasapainoa. Esimerkiksi Sloveniassa näin on käynyt, kun tällaisia päätöksiä on tehnyt, na, tehty naapurimaissa. Kun teemme tämän uuden järjestelmän, niin meidän täytyy todellakin olla hyvin varo, varovaisia, että emme järkytä tasapainoa ja heikennä Euroopan unionia, koska saattaa olla, että meillä on hyvin valvottu, hyvin suojatta, suojattu pankkisektori euroalueella ja sitten muut ovat oman onnensa varassa. Tämä on hyvin vaarallista. Niin sitten tämä Puola-kysymys No, tässä on kysymys siitä, kuinka tiukka Puola on. Me haluamme neuvotella hyvän ratkaisun Euroopalle. Ja ehkä se liittyy euroalueeseen tulevaisuudessa, alueeseen tulevaisuudessa. Tässä on siirtymä aika menossa. Koko eurojärjestelmä luotiin niin, että kaikki jäsenvaltiot olivat paikalla riippumatta siitä, aikoiko ne liittyä euroalueeseen vai eivät. Kaikilla oli samat oikeudet keskustelun aikana, joten meidän tulisi seurata tätä hyvää esimerkkiä. Ja jos tulos ei ole tyydyttävä meidän kannaltamme, niin silloin SSMn siirtyminen siirtetään siihen vaiheeseen, kun Puola liittyy euroalueeseen, koska ei voi olla mitään välivaihetta. Eli jos ei pysty vaikuttamaan päätöksentekoon, mutta kuitenkin on vastuuta. Kiitos. Kiitos Andrea. Mä... Kiitoksia aika paljon tärkeistä kys... kysymyksiä tuli esille. Yritän hiukan valikoida ensinnä kysymys nopeudesta ja kuinka valmistautunut EKP ei ole, sehän ei minusta riitu, riipu. Haluaisin tässä sitä kommentin. Miksi minun mielestäni tällä on niin kiire? Me jo nyt käytämme Euroopan veronmaksajien rahaa ERVVn kautta tuemme pankkeja kautta Euroopan ja minun mielestäni meidän täytyy vahvistaa eurooppalaista valvontaa nyt kun näitä varoja käytetään, jotta voidaan uudelle, muuttaa, uudelleen rakentaa pankkijärjestelmä. EKP ja aktiivisesti osallistuu tähän niin kuin mekin joissakin tapauksissa. Ja mielestäni olisi tärkeää edetä mahdollisimman nopeasti tilanteeseen, jossa Euroopan varojen käyttö liittyy siihen, että pystytään Euroopassa myös valvomaan, kuinka kyseisiä varoja käytetään ja miten ne saavat aikaan hyvän strategian pankkisektorilla Euroopassa, joten mielestäni tämä on erittäin myönteistä. Ajatus siitä, että komissio alkaa mahdollisimman nopeasti EKPn kanssa, EKP siis välittömästi suorat vastuut, pank- velvollisuudet pank- tai oikeudet pankkeista, jotka hyötyvät EU-tuesta ja meidän täytyy muistuttaa itseämmekin siitä, että segmentaatio, joka aikaisemmin tuli esille johdantoon puheenvuorossa, on todellakin tässä mukana, joten paljon valvontatoimintaa ja arviointia jo tehdään. Siinä ei rikota EU-oikeutta vastaan, mutta jossakin määrin se jo johtaa tai seuraa tätä markkinoiden segmentoitumista. Ja mitä kauemmin menee tämän asian korjaamiseen, sen vähemmän yhtenäismarkkinoita ja jäljellä loppujen lopuksi. Sitten toinen asia pienistä pankeista, isoista pankeista tämä tuli esille. Minulle tässä avainkohta on, että jos on tällainen erilainen vaihto, lähestymistapa, jos jotkut pankit suljetaan pois Euroopan valvonnan toimialasta, niin silloin mielestäni tähän liittyy riski siitä, että samoilla markkinoilla on pankkeja, jotka kuuluvat Euroopan turvallisuusverkkoon ja sitten taas toiset kuuluvat kansalliseen turvaverkkoon. Ja sitten sellaisena hetkenä, kun markkinat ovat huolissaan ja haluavat todellakin vahvistaa turvaverkkoa, silloin talletuksen saisi siirtyä pankkijärjestelmien välillä. Ja tämä saattaa synnyttää epävakautta, joten on mielestäni vaikea tehdä tätä eroa ja tämä olisi jopa vaarallista. Sitten kolmas kohta. Kriisinratkaisukollegiot laitetaan vaikka näin. On tärkeää, että siis nämä kollegiot ovat tärkeitä välineitä, ne parantavat tapaa, toimintatapansa, työskentelytapansakin, mutta ne eivät vielä ole osoittaneet kykyään todella tarttua reippaasti vaikeisiin kysymyksiin, jotka kristallisesti täytyy kuitenkin kohdata. Ja minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi välttää se, että moninkert- monimutkaistaisemme päätöksentekoa tarvittaisiin tai Euroopan selkeä eurooppalainen uusi rakenne kollegioiden suhde. Kollegioiden pitäisi pysyä edelleenkin tärkeinä yhteistyökumppaneita tiedonvaihdon kannalta ja niin edelleen Tietysti mitä tulee pankkikriisin ratkaisuun, niin meidän täytyy puhua nyt Tähän liittyy kaksi vaihetta. Pidemmällä aikavälillä minun mielestäni meidän täytyy tarkastella lähestymistapaa, jota USA on kehitetty. FD, AC on mielenkiintoinen virstanpylväs, kun kehitellään myös eurooppalaista kriisinratkaisuviranomaista ja menettelyä. Tiettyä päällekkäisyyttä on kriisinratkaisuviranomaisten vastuiden ja päivittäisen valvonnan välillä. Tämä ei välttämättä ole haitallista ja meidän täytyy siirtyä mielestäni tähän suuntaan. Niin olette oikeassa. EKP ja pankkiviranomaisen täytyy olla läheisessä yhteistyössä tässä, tämän tehtävän kohdalla, joka annetaan, jos tämä tietysti hyväksytään ensin, tämä pankkirisiin ratkaisudirektiivi. Sitten yhtenäiset säännöt. Kuka nämä sääntö, saman sääntökirjasten laatii, miten vastuu jaetaan. Mielestäni EKPn täytyy laatia manuaali valvojille koko euroalueella ja kaikille viranomaisille, joita tämä pankkiunionikin koskee olen sitä mieltä, että jotkut osatekijät tässä manuaalissa äh, ohjekirjassa, jotka aivan erityisesti liittyvät siihen, miten arvioidaan riskejä ja millä tavalla aloitetaan valvontatoiminta, niitä pitää kontrolloida sisämarkkinoilla. Tämä on mielestäni tämä liima yhteisen ohjekirjan kanssa. Tämä pitäisi pitää sisämarkkinat koossa, niin kuin jo mainitsin aikaisemmin, kun keskustelimme tästä. Joten nämä osuudet pitää tehdä sisämarkkina katon alla. Kiitos. Thank you very much. Kiitos, Ignacio. I'm chair. I think that the questions were all juicy to you. Nämä olivat todellakin mehukkaita kysymyksiä. Ja kuusi olen kirjannut tähän ja yritän ottaa huomioon mahdollisimman monia kysymyksiä. Ensinnäkin paikallismarkkinoiden tuntemus. Eli täytyy tietynlainen markkinaläheisyys vaalia ja olla lähempänä reaalitaloutta, erityisesti jos löytyy PK-yrityksiä, löytyy paljon, Italia, Saksa muutamana esimerkkinä. Olen samaa mieltä asiasta ja sanoisin, että niin kuin kollega Lamberts totesi, jos siitä on hyötyä, eli tämä läheisyys tie, tarkoittaa myöskin parempaa tietämystä, niin saattaa myöskin tarkoittaa ongelmia, sillä ollaan liian lähellä eikä nähdä metsää puilta, joten meidän täytyy tällaisella euroalueella varmistaa ja Euroopan unionin alueella varmistaa tietty etäisyys. Ja Yhdysvaltajärjestelmä on erinomainen monessa mielessä, mutta ei siinä mielessä, että te tiedätte, että siellä on kaksitasoinen valvontajärjestelmä, eli tällainen paikallistason ja sitten vielä valtion tason, kansallisen tason valvontajärjestelmä. Ja usein tämä yhteistyö näiden kahden tason välillä ei näytä toimivan. Joten meidän täytyy tarkkaan miettiä sitä, että miten varmistamme tämän linkityksen tai tasapainon yhtäältä läheisyyden ja toisaalta sitten tehokan lähestymistavan kanssa. Ja sitten mitä tulee kriisinratkaisun rahaston käyttöön, tässä ei pidä sekoittaa kriisinratkaisurahastoa tähän kri- kriisirahastoon. Mehän tiedämme, että kriisinratkaisurahastoon ei pitäisi olla, tarvitsisi olla volyymiltaan kovinkaan suuri. Me tiedämme, että jotkut haluavat todellakin pienillä summilla saada ratkaistua nämä ongelmat. Joskus voidaan lainata äh, varoja muualta, mutta sitten nämä lainat maksetaan takaisin ja tällä tavalla yritetään kansalaisten taakkaa pienentää ja tähän olemme pyrkineet itsekin ja toivottavasti näin toimitaan, kunhan meillä on olemassa yhtenäinen Euroopan kriisinratkaisu viranomainen ja minun mielestäni sellaista kaivataan. Ja sitten 126. 127.6 artikla oikeusperustana. Meidän mielestämme se on itsestäänselvyys. Neuvosto päätti asiasta ja minun mielestäni juridisestikin näin täytyy tehdä, sillä sopimuksessahan sanotaan, että tavoitteen saavuttamiseksi on tarvi, käytettävä tiettyä välinettä ja tätä välinettä meidän on käytettävä ennen kuin lähdetään muita tarkastelemaan. Kun katsotaan artiklaa 127.6, niin valvontaviranomaisella on mahdollisuus käyttää sopimuksen EKPlle tarjoamia valvontamahdollisuuksia, eli tämä tarkoittaa vahvaa valvontaa. Me tiedämme, miten käy, jos ei olla tiukkoja. Me tarvitsemme vahvoja valvontaviranomaisia, jotka tekevät Euroopan intressien mukaisia sitovia päätöksiä. Vain ainoastaan tällaisten välineiden avulla voimme saavuttaa tällaisen vahvan järjestelmän. No miten tämä mekanismi toimisi? Kollega Sanchez Peredo esitti tällaisen kysymyksen. Me olemme tarkastelleet kansainvälistä näyttöä ja me tiedämme, että usein käy niin, että että ylimmillä tasoilla keskitetään toimia, eli että sovellettaisiin kaikkiin pankkeihin tai sitten keskitytään keskeisimpiin tärkeisiin toimijoihin. Eli tässä on olemassa tällainen kaksijakoinen lähestymistapa. ja valvonta, viranomaisten johtokunta toimii tällä tavalla keskitetysti. Siellä ovat kansalliset valvontaviranomaiset edustettuina. Tietenkin tällaista hajauttamistakin voidaan tarvittaessa toteuttaa edellyttäen, että kaikki ovat tietoisia eri valvontaviranomaisten tekemistä päätöksistä ja toimista. Sitten kollega Tysonin ja kollega Giegoldin kommenteihin. Niin, tämä käsikirja, tähän saimme jo vastauksen ja olen samaa mieltä vasta asiasta. Mitä käsikirjaan tulee, niin ehkäpä valvontaviranomainen haluaa sitä valmistella ja siinä pitää huomioida, mitä valvontaviranomainen voi tehdä koska siinä on otettava huomioon eri todellisuudet eri maissa, niin sen pitää olla yleisluonteinen, mutta meidän täytyy kuitenkin kirjata hiukan tarkemmat säännöt tähän käsikirjaan. Eli me tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä ja pyrkiä löytämään johdonmukaisen ratkaisumallin. Niin, kollega Giegold, niin tämä tilivelvollisuus, vastuuvelvollisuus, opt-in kysymys ja se mikä on mahdollista, mikä taas mahdotonta. On tietenkin selvää, että jos alkuun on sellainen tilanne, että vain ja ainoastaan euromaat ovat mukana, niin silloin euroryhmä vastaa päätöksistä. Minun mielestäni se olisi ihan järkevää. Ja toivottavasti mahdollisimman nopeasti päästään tähän tilanteeseen, jossa muutkin tulevat tähän mukaan ja ryhtyvät tiivistettyyn yhteistyöhön, niin olette aivan oikeassa. Silloin täytyy huomioida tämä vastuuvelvollisuuskysymys ja ottaa huomioon nämä assosioituneiden maiden valvontaviranomaiset. Niin, opt-in kysymys. Ja mikä on mahdollista ja mikä mahdotonta? En ole juristi, mutta juridisesti katsottuna niin minun mielestäni tässä ei ole mitään suuria ongelmia olemassa. Tässä on tietenkin niin kuin kollega Taisenkin totesi, erilaisia skenaarioita olemassa. Tässä tilanteessa, niin, kello käy, kyllä, niin. Kolme sanaa vielä. Warning, but please try to close. You, you, you, you, know, varhoinen varoitus, mutta teillä on vielä hiukan aikaa. No vielä 15 sekuntia. Nyt on olemassa jännitystila ja nyt täytyy löytää sopiva toimenpiteiden yhdistelmä, jossa varmistetaan myöskin riittävä riittävä valvontaan liittyvä jousto. Kyse on siitä, että me löydämme tämän tasapainon ja se edellyttää, että yhteistyömaatkin voivat olla tiiviisti mukana päätöksenteossa. Tietenkin voidaan pohtia, että pitäisikö näille optin maille tai tiivistetyn yhteistyön maille antaa äänestysoikeutta, mutta silloin kun tätä valvontaviranomaisen johtokuntaa perustetaan, niin tämä seikka pitää huomioida. Meidän täytyy siis löytää tämä juridinen tasapainoinen ratkaisumalli. Ja pyydän anteeksi, että puhuin näin pitkään. Kiitoksia. Yritän nyt tähtäillä teitä haukan silmällä, niin, silmillä, niin, mutta nyt te itse teillä siellä tuijottelette toisiaan, että vältettäisiin tällainen. Kiitoksia, mitä tulee näihin monimutkaisiin kysymyksiin. Niin ehkä sen takia voisin puhua Saksaa. Uh, niin. Onko tämä läheisyys vaarallista? Kyllä meillä on ollut tällainen tilanne. Se saattaa olla vaarallista, mutta paikalliset markkinat täytyy tuntea. Jos minun täytyisi valvoa italialaista pankkia, niin minä en tunne italialaisia markkinoita tarpeeksi hyvin. Markkinat täytyy tuntea. Mitä kansallisiin valvontaviranomaisiin tulee, he haluavat jättää tilanteen sellaiseksi, kun se on väärin. Jos EKP on vastuussa valvonnasta, niin sitten sen täytyy myös kattaa koko tämä valvonta. Ja ne, jotka haluavat siirtää valvonnan EKPlle nopeasti, niin ehkä ymmärtävät tämän valvontakysymyksen eri tavalla kuin minä, koska tässä ei puhuta ainoastaan päätöksistä. Me teemme satoja päätöksiä vuodessa. En tiedä, miten EKP voisi nämä päätökset tehdä, koska niitä täytyy usein tehdä nopeasti yön yli. Nämä ovat luottamuksellisia päätöksiä. Tämä ei toimi, eli tässä täytyisi rajoittua suuriin pankkeihin, joiden kautta saadaan lisäarvoa. Nämä ovat käytännönläheisiä syitä, muuten tämä ei toimi. No sitten kysymys kuuluu, että mitkä ovat systeemisiä pankkeja, mitkä eivät. Ei pidä monimutkaistaa asioita. On pieni ryhmä eurooppalaisia systeemirelevantteja pankkeja ja sitten on suuri ryhmä, jotka eivät ole merkittäviä. Sitten on ryhmä, jotka ovat tässä keskellä. Ja jos nyt ajatellaan tätä keskellä olevaa ryhmää, niin pohditaan sitä, että jos jotain tapahtuu, niin täytyy uudelleen pääomittaa. Ehkä voisimme miettiä, miten me voimme sitten auttaa näitä pankkeja, jos nyt jotain tapahtuisi. Tapahtuuko vääristymistä, jos emme pidä kiinni tästä päivämäärästä ensimmäinen ensimmäistä? Ei päinvastoin. Vääristymä tapahtuu, jos teemme väärän ratkaisun. Ja jos EKP on vastuussa, niin totta kai sen täytyy sitten myös valvoa. Ja jos sitten kansalliset valvontaviranomaiset eivät enää ole vastuussa ja tässä syntyy ikään kuin tällainen väliaika, niin se on vaarallista. Kiitos. Yes. So, uh, many, uh, yeah. Thank you. Kiitos. Aivan ensiksi haluaisin puhua näistä opt-in ja opt-out mahdollisuuksista 127 kappale 6 artiklan pohjalta. Minusta olisi vaikea mennä opt-out-malliin 127 artiklan 6 kohdan pohjalta. Angeloni mainitsi syyn tähän pääsyy siihen, että tämä oikeusperusta valittiin, on, että EKPlla on primarilainsäädäntöön perustavaa täytäntöpanovaltaa, mutta tämä koskee ainoastaan euroalueen valtioita. Tämä tarkoittaa sitä, että muille valtioille on löydyttävä jostain täytäntöönpano valtuudet, mutta Euroopan lainsäädännöstä ei tällaista perustaa löydy ja siksi komissio esitti tällaista opt-in-mahdollisuutta, että kansallinen lainsäädäntö antaisi eh, täytäntöpanovallan EKPlle. Jos täytäntöpanovaltaa ei ole, niin pankkivalvonta ei ole mitenkään järkevää. Ja siksi tämä in ajatus, meillä on läheisen yhteistyön sopimus, näin jäsenvaltio voi antaa tätä toimivaltaa, mitä EKP tarvitsee muille kuin eurovaltioille. Jos tämä ongelma ratkeaa, niin olisi hyvä, jos voisitte meille esittää tämän ratkaisun. Ja näin päästään sitten tähän toiseen ajatukseen Meronista ja EKPstä, miksi eh, juristit ovat asiasta eri mieltä. Eipä ole ihme, jos heitä on kaksi paikalla, niin mielipiteitäkin on kolme. Tämän kaikki tietävät. Ja minä olen sitä mieltä, että Meronia ei voida soveltaa EKPhen. Niin kuin Angeloni sanoi, EKPllä on täytäntöpanovaltuuksia, jotka on annettu perustamissopimuksissa ja Meroni-tapaus taas koskee delegoitua toimivaltaa. Ja kun tässä EKP ei tarvitse delegoitua toimivaltaa, niin Meronia ei voida soveltaa EKP-tapaukseen on mahdollista ajatella, että voidaan ehkä tarvita delegoitua toimivaltaa niiden valtioiden suhteen, jotka eivät ole euromaita, kuten juuri sanoin, mutta on kuitenkin sanottava, että 127 artiklan 6 kohta määrittää kattavasti sen, miten pankkivalvonta toimii, voidaan antaa EKPlle. Ja sitten esille otettiin myös kysymys siitä, miten nämä erityis tehtävät voidaan ymmärtää. Minä ymmärrän tämän 1276 kohdan sillä tavoin, että tämä on mahdollista EKPlle, mutta ainoastaan perustamissopimuksen muutoksella voidaan antaa uusia tehtäviä EKPlle mutta sitten on yksi eh, poikkeus, joka on pankkivalvonta, mutta ei kuitenkaan sanota, etteikö pankkivalvontaa voitaisiin antaa toiselle viranomaiselle, kuten EBAlle tai ehkä jollekin uudelle eh, elimelle eri oikeusperustan pohjalta. Ja näin päästään Sven Kiikoltin kysymykseen. minä tiedän, että poliittisesti se, että lähdettäisiin kaikkia muuttamaan, ei ehkä ole kovin järkevää, mutta akateeminen vapaus antaa minun kuitenkin mahdollisuuden ottaa tähän kantaa. Minä olen sitä mieltä, että 352 artikla olisi tarpeellinen oikeusperusta tarpeeksi pitkälle menevä 127 koskee ainoastaan EKP 352. Se voisi koskea myös toista elintä. Olisi tietysti parempi, jos se voitaisiin antaa pankkiviranomaiselle, kun meillä on EPA, sillä liian monta kokkeahan tämän sopa vai sotkee. Jos EPAlle ei haluta tätä antaa, niin 352 pohjalta voitaisiin luoda uusi eli ja sitten voitaisiin valita opt-inin ja opt-outin välillä opt-out. 352 pohjalta, no meillä on näitä muita virastoja ja 352 myös Siinä tehdään myös yksimielisesti päätös, samoin kuin 1276, eli sama tilanne neuvostossa. 352 sen pohjalta tarvitaan myös parlamentin hyväksyntä siinä, missä 1276 ainoastaan pyydetään kuulemista. Tämä oli ainoa eh, Lissabonin sopimuksen muutos, jossa parlamentilta vietiin, vähennettiin toimivaltaa, sillä aikaisemmassa vaiheessa tarvittiin parlamentin hyväksyntä. Näin voisi olla tietynlainen valvonta elin, jossa kaikki EU-jäsenvaltiot olisivat mukana elimessä, ja sitten voitaisiin yhdessä päättää näistä asioista. Tämä olisi mahdollista 352 pohjalta. Tietysti siinäkin on joitain rajoitteita, se ei ole mitenkään eh, ratkaisu kaikkeen, muuten komissio oli sen ottanut jo käyttöön, mutta se on kuitenkin vartentaa vaihtoehto. Ja sitten tämä periaate eh, siitä, mitkä ovat eh, etusijalla. Tämä tuskin kaikkea eh, ratkaisee tämä 127. Eh, puhutaan EKPn neuvoston ja johtokunnan päätösvallasta, eli tämä on jo täällä sanottu, ja sitten myös perustamissopimuksessa sanotaan, että pöytäkirjat ovat perustamissopimusten kanssa saman tasoisia, eli tämä hierarkiaperiaate ei toimi tässä tapauksessa ja siksi valitettavasti vaikka minä periaatteessa voisin hyväksyä tällaisen ratkaisun, niin minusta tämä mm, periaate ei tässä ole sovellettavissa, jotta voitaisiin lähteä tekemään muutoksia päätöksentekomekanismeihin EKPssä. Kiitos. Kyllä, kiitos. Todella kiinnostava, niin kuin sanoin, jos joku haluaa tehdä, antaa vielä näitä puheenvuoropapereita, niin olisimme todella kiitollisia. Kiitoksia ja sitten mennään seuraavaan kuulemiseen, kun on vähän vaihdettu paikkoja. Okay, if you could see, take your seats, then I can see who's here. Pyydän teitä istuutumaan, että näen, keitä on paikalla. Okay. Thank, thank you very much to our... Kiitoksia paneelille olen pahoillani, että joudumme heittämään nyt täältä ihmisiä pois ja että pääsemme jatkamaan, mutta me varastimme tunnin tästä pidemmästä kuulemista koskien pankkeja ja kriisejä, joten pyydän nyt istumaan. Tämä oli tämä alun perin suunniteltu kuuleminen ja kiitoksia Gunnar, että käytit tässä omaa aikaisikin. Nyt miten toimitaan pankkien kanssa kriisitilanteessa ja esittelijä Gunnar Högmark voi aloittaa. Ja sitten meillä on kolme puhujaa, Bo Lundgren, Günther Frank ja Franke ja Christian Klausen, ja sitten jatkamme keskustelua. Gunnar. And, uh, thanks to the panelists for... Kiitos. Kiitos panelisteille kutsun vastaanottamisesta. Tämä on yksi tärkeä kysymys, jota täytyy käsitellä, jotta saamme varman ja dynaamisen pankkisektorin. Toivottavasti voimme ottaa joitakin kysymyksiä esille tässä kuulemis- tilaisuudessa. Haluaisin, että panelistit käsittelisivät ongelmia ja kertoisivat, kuinka me voisimme niitä ratkaista. Ehkä yksi yleinen huomio. Usein keskustelussa sanotaan, että toivottavasti voimme välttää tulevia kriisejä. Kaikki tästä varmasti ovat samaa mieltä, mutta emme no ihan sama mitä me teemme, kriisejä tulee, erityyppisiä kriisejä. Eli kysymys ei kuulu, että onko kriisejä tulevaisuudessa vai ei, vaan kysymys kuuluu, kuinka, kuuluu, kuinka me voimme valmistautua niihin mahdollisimman hyvin ja kuinka me käsittelemme tilannetta, kun kriisitilanne syntyy. Ja ehkä kaikkien tärkein kysymys, miten me eh, voimme ratkaista nämä kriisit parhaalla mahdollisella tavalla. Täytyy ottaa todellisuus huomioon ja mitä paremmin on valmistautunut improvisoida kriisitilanteessa. Ja tämän direktiivin suhteen tärkeintä on juuri käsitellä tätä valmistautumiskysymystä. Ja panelistit voisivat käsitellä tätä. kriisit eivät ole aina samanlaisia. On yksi pankki kriisissä ja sitten on toisenlainen pankki systeemisessä kriisissä. Eli on ääripäitä. Ja näitä kysymyksiä täytyy käsitellä. Se, miten yhtä pankkia kriisitilanteessa käsitellään, niin se tilanne on hyvin erilainen, kun käsitellään toista pankkia kriisissä. Meidän täytyy suojella ähm, finanssijärjestelmää, talletuksia täytyy äh, suojella ja totta kai myös veronmaksajaa, mutta loppujen lopuksi ei sitten voi äh, suojella kaikkia prioriteetteja täytyy asettaa. Ja finanssijärjestelmän suojeleminen on tärkeämpää verrattuna muihin, koska se on ennalta ehto, jotta voidaan parhaalla äh, mahdollisella tavalla suojata talletuksia ja veronmaksajia. Näin tulen asian esittämään valiokunnalle. Ja totta kai myös julkiselta taholta täytyy pystyä puuttumaan tilanteeseen, jos on systeeminen kriisi, jotta saadaan aikaiseksi vakautta. Koska jos näin ei toimita, niin kustannukset saattaisivat olla paljon suuremmat ja tällä saattaa olla katastrofaalisia seurauksia, jos näin ei tehdä. Presidentti Roosevelt sanoi aikoinaan, että ainoa pelko on se, että pelätään itse pelkoa. Meidän täytyy taata se, että me voimme taistella pelkoa vastaan. Ja, ö, ei ole tarpeeksi luottamusta. Tämä on ongelma pankkisektorilla ja ehkä panelistit voisivat ottaa kantaa siihen, miten me voimme tarkastella eri kriisejä, erityyppisiä kriisejä ja minkälaisia välineitä meillä tulisi olla. Ja sitten on myös tämä velkojen alaskirjaamiskysymys ja miten välineet tässä yhteydessä valitaan välineet ovat hyviä, ainakin niin kauan kuin niitä joudutaan käyttämään, ja sitten syntyy ongelmia. Mutta meidän täytyy valmistautua siihen, miten me käytämme tätä välinettä niin, että me emme sitten aiheuta suurempia ongelmia kuin mitä me yritämme ratkaista. Ja kriisit ovat erilaisia ja niistä täytyy keskustella tässä yhteydessä. Kriisin ratkaisu Eli miten tärkeitä rahastot ovat tässä yhteydessä, kun puhutaan pankkikriisistä. Jos tarkastelemme rahan määrää, jota tarvitaan todellisessa pankkikriisissä, niin voidaan kysyä, että onko mahdollista, että meillä on tällaisia rahastoja. Ja sanon tämän siksi, että jos me päädymme tällaisen kriisin ratkaisuun, niin meidän täytyy päättää, miten me sitä käytämme ja koska, mutta tässä on kuitenkin rajansa, mitä kriisin ratkaisuun näiden rahastojen avulla tulee. Ja tämä on tärkeää. Ja tulen ottamaan tämän esille ehdotuksessani, eli että on tällainen ex ante-rahoitus. Jos tätä ei kriisitilanteessa ole, niin ei ole rahoitusta lainkaan. Mutta miten mm, sitten synnytetään tällaiset järjestelmät? On jäsenvaltioita, joilla on hyvin suuri velkataakka. Miten sitten kalibroidaan rahoitus näissä maissa? Halusin ottaa tässä jo, joitakin ongelmia esille. Eli se, mitä tulisi tehdä, niin usein ajatellaan, että kun tehdään jotain, niin ongelma on ratkaistu. Ehkä voisimme nyt käsitellä niitä ongelmia, jotka syntyvät joka tapauksessa. Ja olen, kuten sanottua, erittäin iloinen siitä, että panelistit ovat täällä paikalla ja odotan tätä kuulemistilaisuutta. Kiitoksia ensin. Bu Lundgren Ruotsin kansallisen velkaviraston pääjohtaja. Olettekin aika kaukana. Mm, olen, että olette niin kaukana siellä. That... Kiitoksia. Oletan, että kutsu, josta olen kiitollinen, johtuu siitä, että olin ministerinä hoitamassa omaa rahoituskriisiämme parikymmentä vuotta sitten Ruotsissa. E, aluksi sanoisin, että yksi asia, josta niin paljon on tehty lainsäädäntöä, ja josta keskustellaan ja lopultakin myös päätetään, niin minulle tämä on aivan on välttämätöntä, on kunnollinen analyysi vaikutuksista, joita syntyy pankkijärjestelmään ja kansallis, kansantalouksiin. Yhtenä esimerkkinä tämä bail-in väline lisää pääoman hintaa ja inflaatio nousee, joten asioita pitää tässä huomioida, ottaa huomioon. Alussa tästä direktiiviehdotuksesta sen verran, että yhteiskunta tarvitsee hyvin toimivan pankkijärjestelmän ja tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että tarvitaan pääomapohja pankkeille – koko järjestelmässä. Sen pitää riittää luotonantoon, jota maa tarvitsee ja tarvi, rahoituksen saati pitää varmistaa. Tietysti jos on pääomapohja, mutta ei rahoitusta, niin eipä se juuri auta kansantaloutta lievästi sanottuna. Tämä on lähtökohta ja välttämättömyys, jotta voi ymmärtää nämä kaksi asiaa. Sitten voidaan sanoa, että systeeminen järjestelmäkriisi, joka meillä oli Ruotsissa 20 vuotta sitten, se pitää hoitaa ja hallinnoida varsin eri tavalla kuin on tällainen yksi ainoa laitos horjumassa johtuen tietysti tilanteesta ja laitoksen koosta, mutta siltikin järjestelmäriski on aivan eri asia. Ne pitää hoitaa eri tavoin. Jotkut välineistä direktiivissä ei voida otta, niitä ei voida käyttää systeemisessä kriisissä. On toisia välineitä, jotka todennäköisesti, joita ei ole tässä mukana, joiden pitäisi kuitenkin olla siellä, jotta tällaisia kriisiä voidaan tarttua. Yksi asia liittyy siihen, että joustavuutta tarvitaan. Se on välttämättömyys myös. Jos on systeeminen kriisi, niin ei voida välttää sitä, että hallitukset ja tietysti keskuspankit puuttuvat kriisin hallintaan. Tätä ei voida jättää millekään kriisinratkaisuviranomaiselle tai taholle. Hallitus, jos on systeeminen järjestelmä, se täytyy olla mukana, sen täytyy ryhtyä toimeen. Ja heidän täytyy ryhtyä nopeasti toimiin avoimella tavalla. Jos vaikka olisi tällainen velkakriisi, joka meillä oli ja niin monilla muilla Euroopan mailla tällä hetkellä, niin silloin tarvitaan ennen kaikkea pankkijärjestelmä, joka toimii. Silloin voi hoitaa myös kasvu- ja säästöongelmat, joita talouteen syntyy. Ja tämän pitää heijastua hallitusten valtuuksissa, kun ne hoitavat systeemisiä kriisejä. Pitää ajatella enemmän toimivaltuuksien kohdalla kuin yksittäisten välineiden merkitystä, joita voitaisiin käyttää, jotka liittyvät näihin toimivaltuuksiin, joita hallituksilla on. Mitä minä näen sellaisena välineenä, joita käytettiin 2000 2008 kriisissä Euroopan tasolla, niin tällä hetkellä niitä ei enää ole mukana tässä direktiivissä yksi rahoitustakeet. Ei tietenkään voida sulkea pois sitä, että jotta saa rahoitusta luottua tietyssä tilanteessa, että silloin pitäisi mm, voida myös saada takuurahoitusta, samoin kuin voi joskus joutuu suorittamaan pääomaruiskeita tavallaan joskus poliitikot uskovat, ja minäkin olin aikaisemmin sellainen, joka uskoi, että pankkikriisi voidaan hoitaa ilman poliittista välintuloa, mutta ei tämä ole totta. Se on poliittinen kysymys, se pitää hoitaa myös poliittisella tasolla. Ensimmäinen vaihe kriisinratkaisussa tai yksiäisen pankin kohdalla on siinä, että täytyy ottaa hallintaan tämä horjuva pankki tavalla tai toisella, ja tämä voi vaihdella – mutta hallituksella täytyy olla viime kädessä valta ottaa pankki itselleen, jos on välttämätöntä. Näin voidaan estää systeeminen kriisi tai sen leviäminen myös muihin pankkeihin. Edelleen on välttämätöntä minun nähdäkseni, että on mahdollisuus pääomittaa ja samanaikaisesti myös väliaikaisesti ottaa tämä kohde väliaikaiseen hallintaan. Se voi olla jotakin vuosia, mutta pidemmän aikavälillä. Tämä tietysti rajaa moraalikatoa riskiä. Omistajat ja pankkien omistajat ymmärtävät ja johtajat, kun he menettävät pankin hallinnan, he kyllä ymmärtävät, että silloin ei pitäisi käyttäytyä niin, että estää tämän toistumisen uudestaan, että se raho- vähentää moraalista riskiä. Sitten tarvitaan myös vähemmän julkista rahoitusta. Ruotsissa kävi niin, että kahden vuoden aikana 45 prosenttia BKTstä pantiin tähän, mutta miten me tämän hoisimme kansallistamisella, tai jos kutsutte sitä mieluummin väliaikaiseksi julkisen sektorin omistajuudeksi. Se auttoi meitä kovasti. Esimerkiksi pääpankki siihen aikaan on sen jälkeen toiminut niin, että osingot ja myynnit suurin yksinkertaisesti. Ne olemme saaneet takaisin kaikki ne rahat, joita käytettiin akuutin kriisin hoitoon. Joten tämäkin on keino saada rahat takaisin. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos. Vuorossa Günther Franke. For this. Kiitoksia rouva puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta kertoa omista ajatuksistani. Haluaisin keskittyä neljään aihealueeseen. Kuten Lundgren totesi, on erittäin tärkeää, että meillä olisi mahdollisimman joustava kriisiratkaisujärjestelmä, sillä tulevat kriisit tai pankkiongelmat, tilanteet voivat olla niin poikkeavia, että en usko, että meillä voi olla yksi yhteinen ratkaisujärjestelmää. Tästäpä syystä olenkin tyytyväinen siihen, että kriisin ratkaisun menetelmässä sanotaan, että voidaan ottaa käyttöön mikäli tarvitaan, tai sitten otetaan käyttöön esimerkiksi omaisuudenhoitoyhtiö tai erillinen varanhoitoyhtiö. Negatiivista on, että olin yllättynyt, että ehdotuksessa sanotaan, että riippumatta siitä, onko pankki pieni, suuri tai systeemisesti keskeinen tai ei, niin mekanismia pitäisi soveltaa kaikkiin pankkeihin. Olen aika epäileväinen tämän ratkaisumallin suhteen. Tänään kes- keskustelimme jo tästä hajauttamisesta ja keskittämisestä. Saksasta löytyy tehokkaat kriisinratkaisujärjestelmät ja olen vakuuttunut, että siellä kustannuksetkin ovat paljon alhaisemmat kuin jos yritettäisiin löytää yhteinen järjestelmä. Kun me luulemme, että pankki on systeemisesti relevantti, niin silloin voidaan toimia näin, ja jos ei, niin silloin alueelliset pankkiyhteisöt tai liitot voivat hoitaa asian kuntoon. Toinen asia. Bail-in, sitähän käytetään joka päivä, ja tämä, tekst, tämä alaskirjaaminen löytyy tästä tekstistäkin moneen otteeseen. Täällä sanotaan, että Belin järjestelmän käytön kautta pääoma saattaa kasvaa. No tämä on aika kinkkinen kysymys. Me toi, uskomme tai toivomme, että jos toimitaan mahdollisimman laaja-alaisesti, niin silloin myöskin erityyppiset tarpeet huomioidaan ja se saattaa johtaa käytännössä alhaisempaan pääoman tarpeeseen. Yksi tärkeä asia on se, että jos on olemassa velkojen alauskirjausta, niin silloin täytyy varmistaa, ettei systeemiriski pääse paisumaan. Ja sellainen tilanne saattaa syntyä, mikäli ö, muut järjestelmän kannalta merkittävät rahoituslaitokset omaavat ö, alaskirjattuja velkoja. Eli asia voidaan hoitaa esimerkiksi riskitasoa kasvattamalla. Minä toivon, että meillä olisi mahdollisimman korkea riskikynnys, jotta pankit eivät ryhtyisi tällaiseen hankalaan toimintaan. Ja se, mikä täällä tuli mainittua velkojen alaskirjauksen liittyen, niin sehän on eräänlainen kirjanpidollinen järjestelmä. Se ei tarjoa uutta rahaa. Tehän sanoitte, että hallituksen täytyy sitten puuttua tilanteeseen ja tarjota uutta rahaa, mutta minun mielestäni velkojen alaskirjaus on toimiva järjestelmä. Ja kolmas asia on se, että me todellakin toivomme, että me tarvitse tätä kriisin ratkaisujärjestelmää, koska se on aika lailla kallis. Me emme haluaisi, että pankit käyttäisivät tätä välinettä. No miten siinä onnistutaan? No se edellyttää sitä, että me toimimme ennaltaehkäisevästi. Eli toimisin mieluumminkin niin, että pankit eivät käyttäisi näitä velkojen alaskirjausjärjestelmiä, vaan että ne käyttäisivät velkojen alaskirjausta vain ainoastaan niin sanotun alhaisemman laukaisevan tekijän järjestelmän puitteissa. Eli jos alaskirjaus voidaan hoitaa jo ennen kriisin ratkaisua, niin silloinhan kriisi itse asiassa ei pääse oikein syntymäänkään. Mutta tämäkin tilanne edellyttää, että velkojen alaskir- alaskirjaus ei hoideta järjestelmän kannalta muiden merkittävien rahoituslaitosten kautta. Sitten toinen asia, joka on haaste. Me puhumme aina tästä kriisin ratkaisusta. Toki se on tärkeä väline sekin, mutta jos yksi kaksi markkinat järkkyvät, eli kyse on ikään kuin sydänkohtauksesta ja pankit eivät ole valmistautuneita tähän tilanteeseen ja kriisinratkaisu viranomaisetkaan eivät ole vilmas, valmistautuneet tilanteeseen, niin ehkäpä on vain pari päivää aikaa reagoida muuttuneeseen tilanteeseen ja asiantuntijat aina kertovat, että on oikeastaan mahdotonta löytää pareissa päivässä uudelleenjärjestelysuunnitelma. Pari päivää ei riitä siihen, joten olen kyllä epäileväinen, että voiko nykyinen kriisinratkaisun menetelmä toimia tehokkaasti myöskin tällaisessa niin sanotussa sydänkohtaustilanteessa. Eli meidän pitäisi tästäkin syystä toimia ennaltaehkäisevästi ja se taas tarkoittaa sitä, että jollakin tavalla arvopaperit ja velkojen alaskirjaukset, niiden suhteen pitää käyttää korkeaa kun kynnystä, jottei ajauduta sellaiseen tilanteeseen, jossa joudutaan käyttämään erittäin kallista kriisinratkaisujärjestelmää. Kiitoksia. Uh, uh, Kiitoksia. Sitten Christian Klausen. Madam Chair, honorable Kiitos puheenjohtaja, Hyvät edustajat, kiitos, että kutsutte minut tänne kuulemiseen paikalle. Tämä on minulle suuri kunnia. Minusta elvytys- ja kriisin ratkaisu on kaikkein tärkeimpiä uusia asetuksia, mitä on nyt tulossa. Minä olen puheenjohtaja Pankkiyhdistysten liitossa, eli puhun kaikenlaisten pankkien puolesta sekä tukku- että vähittäispankkien puolesta, paikallisten ja kansainvälisten laitosten puolesta kaiken kaikkiaan meillä on antolainasta noin 20 miljardia ja siksi täällä tänään puhumme. Me rahoitamme investointia ja kulutusta ja edistämme kasvua. Ja jos tässä ryhdytään oikealla lailla kriisin ratkaisuun, niin pystytään toimimaan niin, että ei aiheuteta tartuntaa muille pankeille ja näin voidaan vähentää veronmaksajien rahon käyttöä. Tämä on hienoa, jotta tämä toimisi, on korostaa kolmea seikkaa. Ensinnäkin, koska tämä on hyvin hankalaa, meidän pitää toimia yksinkertaisesti, jos pankki joutuu kriisiin, kaikki tapahtuu nopeasti. Tämän tiedämme nyt jo ja siksi tarvitaan selkeät periaatteet ja nopea toiminta. Siihen voidaan ryhtyä ainoastaan, jos asetus on selvä, mutta myös joustava, kuten edellinenkin puhuja sanoi. Me emme tarvitse satoja yksinkertaisia sääntöjä, joissa mietitään kaikki mahdolliset esiin tulevat tilanteet. Jos tähän pyrimme, niin ainoastaan yhdestä voimme olla varmoja. Eli kun kriisi tulee, se varmasti näyttää vähän erilaiselta kuin mitä oli odotettu. Ja sitten yksityiskohtainen asetus mutkistaisi asioita eikä nopeuttaisi niitä. Minusta eh, kriisinhallintadirektiivi ei saisi olla yli 20 sivua pitkä, jotta se olisi tarpeeksi avoin ja selvä. Eikä saa unohtaa, että on olemassa ero systeemisen pankkikriisin ja idiosynkraattisen kriisin välillä. Jos kaikkiin pankkiin kohdistuu tämä kriisi, niin ei ole mahdollista etukäteen miettiä yksityiskohtaista ratkaisua stressin kohtaan olevat pankit eivät voi antaa tukea muille pankeille. Kriisin ratkaisuvälineet, eh, kuten tämä estetty peilin väline, olisivat vaarallisia. Tämä vain eh, lähettäisi ikään kuin eh, tämän häiriön eteenpäin järjestelmässä. Jos tilanne koskee ainoastaan yhtä tai muutamaa pankkia, niin se on erilainen ja tässä tapauksessa tarvitaan selvät mm, ja avoimet puitteet on var- muistettava, että pitää toimia yksinkertaisesti. Ja sitten jos ajattelemme elvytystä, näissä uusissa järjestelmissä elvytysosio on hyvin tärkeä. Ja se, mikä laukaisee toiminnan, on pankille tärkeää ja sen takia näitä seikkoja pitää harmonisoida, kun katsotaan, miten uudet säädökset vaikuttavat talouteen. On muistettava, että eh, pankilla on aina omat eh, hallintopääomapuskurinsa minimitasojen yläpuolella. Ja jos tämä laukaisivataso on korkealla, niin sitten saadaan eh, minimipääomatasot vielä korkeammalle. Voin vakuuttaa, että pankit pyrkivät todellakin pysymään kaukana elvytyksestä, eivätkä ne halua kriisinratkaisuvaiheeseen ollenkaan. Tämä on selvää, sillä ei mikään pankki halua tulla lähellekään kriisinratkaisua, koska tällöin eh, tästä joutuvat kärsimään sekä johto että osakkeenomistajat. Jos meillä ei ole näitä kovia laukaisevia mm, tekijöitä, niin pankki pystyy vielä sisältä päin toimimaan, koska sieltä tuntaan parhaiten tilanne. Valvontaviranomaisen kanssa pitää käydä vuoropuhelua, mutta kuitenkin elvytystoimet pitää hoitaa pankin johdon toimesta. Tämä on selvää. Ja kolmas ajatus on, että pitää tehdä selväksi, mitä peilillä tarkoitetaan. Kun päästään tähän laukaisevaan tasoon, niin viranomaisten on otettava vastuu pankista ja niillä on oltava tarpeeksi välineitä käytössään. Voimme ottaa oppia amerikkalaista mallista, mitä siellä tapahtuu, kun pankki ei ole elinkelpoinen. On alaskirjoittava pääomaa, joitain, joistain veloista on luovuttaja, ja todennäköisesti tarvitaan omaisuudenhoitoyhtiötä, eli kriisin ratkaisussa Beilin on keskeisellä sijalla ja yleensä pankit pitävät sitä hyvänä ratkaisuna. Tämä on ehkä outoa, mutta yksinkertaista, sillä tällä tavoin pystytään eh, taseongelmat ratkaisemaan ja näin saadaan uutta mm, pääomaa jos pankki uudelleen järjestetään tällä lailla, niin se voi jatkaa vielä toimintaa asiakkaiden suuntaan. Tämähän on tärkeää, jotta tulee lisää systeemisiä häiriöitä reaalitalouteen. Ja jos ajatellaan peilin välineen samaa muotoa, no se pitää määritellä etukäteen, että kaikki tietävät myöhemmin sitten, mitä välineitä tällä lailla alas muuten on eh, epävarmuutta jos tulee lisää velkoja, joita voidaan alaskirjata, niin tulee mahdollisesti lisää systeemisiä vaikutuksia. Jos ajatellaan esimerkiksi eh, lyhytaikaista velkaa, jonka eh, juoksuaika on alle kolme kuukautta ja johdannaisia ja jopa suuria tallennuksia. Ja sitten meillä on vielä kattamaton rahoitus joka on etuoikeutussa asemassa ja se on se velka, joka todella alaskirjoitetaan. Jotta voimme toimia avoimesti ja kaikilla on samanlainen toimintatapa, on tärkeää, että lähdetään liikkeelle konsolidoidusta tasosta ja pitää puhua minimimäärästä suurilla osalla pankista on 90 prosenttia pääomaa, 50 prosenttia allekirjoittaa velkaa ja näin saataisiin hyvin vakaa tase, eli pankilla olisi 15-20 prosenttia implisiittä pääomaa, ja tämä olisi tarpeeksi suurelle pankille, jotta pystyttäisiin finanssikriisissä toimimaan. Kun tämä uusi järjestely otetaan käyttöön, on huomioitava pienet pankit, joilla ei ole hyvää pääsyä rahoitusmarkkinoille, ja myös täytäntöönpano siinä pitää huomioida tämänhetkinen tämän rahoitusmahdollisuudet ja pääomamarkkinoiden tilanne, eli ei pidä luoda uusia ongelmia. Eli meidän mielestämme tämä elvytys- ja kriisinratkaisualoite on hyvä, mutta kaikkein tärkeintä on, että toimitaan yksinkertaisesti. Meillä pitää olla selvät, selvästi määrätyt laukaisevat tekijät ja on annettava pankin tuntevat, tuntemien tahojen eli johdon eh, ryhtyä toimiin ja sitten pelin säännöt, niistä on tehtävä selvät. Ja jos asetus saadaan näin toimimaan, niin tulee olemaan mahdollista, että pystytään tähän elvytyksen ja ratkaisuun. Tästä on kyse. Kiitos. Kiitoksia nyt. En tiedä, haluatko Varjo esittää puheenvuoron tai Gunnar, minulla itselleni kyllä on kysymyksiä. No Filip voit aloittaa. Thank you. Actually my question goes to Mr. Klaus. Herra Klausenille kysymys. Miksi te puhuitte näistä erillisistä välineistä? Minä haluaisin ymmärtää, mikä tässä on ajatuksena takana. Maybe best to go straight back with... Niin ehkä voitte vastata tähän suoraan heti. Um, as I said, we have... Niin kuin sanoin, me olemme viisastuneet, kun olemme asian parissa tehneet työtä ja meille on nyt selvää, että kaikki muut vastuut, velat tavallaan ovat systeemisiä jollain tavalla. Lyhyen aikavälin äh, vastattavat ovat systeemisiä, katovat joka, joka tapauksessa suuret talletukset ovat systeemisiä, koska ne kuuluvat yritysmaailmaan, minkä haluat, ja ne menettävät talletuksiaan. Sitten johdannaiset todellakin tai voivat olla systeemisiä. Ja sitten jäljellä oikeastaan vain yksi luokka, jota kutsutaan ää, äh, ensisijaiseksi äh, rahoitukseksi, jos on tällainen laaja luokka, niin silloin investoijat, jotka ostavat tätä, tietävät, että tähän liittyy riski, ja ne taas asettavat riskipääomaa syrjään, kattavat tämän riskin, jos nämä omistajat eivät ole suuria rahoituslaitoksia, vaan eläkerahastoja ja muita, niin silloin ne tietävät, että niillä on tällainen riskipääoma varattuna, ja se estää tietysti sinällään jo systeemistä riskiä. Hei, uh... Hyvä. Wolf. Uh, no kysymykseni oikeastaan jo vastattiin osittain, niin minäkin halusin kuulla vastauksen seuraavaan. Niin mä haluan suojella veronmaksajia, mutta mutta mehän tiedämme, että jopa eläkerahastotkin joutuvat maksumieheksi, joten miten me varmistamme, etteivät nämä tahot joudu sitten maksumieheksi? Uh, Kun pääoma katoaa, niin ei ole enää ketään jäljellä. Ja siksi me tuemme tätä bail-in-välinettä koska sitten määritellään välineet. Välineen omistajat tietävät tämän myös ja tässä pystytään määrittelemään riski pankkien kannalta muun muassa. Jos tämä ei toimi, niin loppujen lopuksi sitten, sitten joudutaan kirjaamaan tämä tappio. Yeah, this is getting... Jos nyt voisin hiukan kommentoida, koska tämä liittyy hiukan minun alueeseen. Onko teillä mitään kuvaa kustannuksista, jotka liittyvät näihin velan arvonlaskuinstrumentteihin, koska jos on kyse luottoriskistä, niin eikö tämmöisen lähellä jo omaa pääomaa ja onko kukaan mitenkään tehnyt työtä sen parissa, miten todennäköisesti tämä vaikuttaa vaatimuksiin, pääomavaatimuksiin, vakuutusvaatimukseen muualla, koska kerran yksi ongelma, joka nyt on käsillä, liittyy siihen, että on pelastetaan tai vähetään velkaa oman pääoman puolella, koska tämä liittyy Solvency kakkosen ja käytetäänkö ne välitä samalla tavalla ja entä sitten eläkerahastot, vakuutusyhtiöt, voivatko ne investoida näihin? Ja oletan, että tähän voidaan vielä liittää seuraava asia. Ennakoitteko, että pitäisi olla aika monimutkainen hierarkia näiden instrumenttien välillä. Minä itse haluaisin Puhuitte yksinkertaisesta ja mm, uskonkin, että emme halua liian monia eri kerroksia tai tasoja, vaikka olen nähnyt lehdistössä mainintoja siitä, että eri kerrokset näistä eri tahoista keksitään. Siinä on se riski, että vähemmän ammattitaitoinen investoija vieläkin jäisi tilanteeseen, että hän omistaa jotain vaarallisempaa kuin luuli teille voi, heille voidaan sanoa, että monet ovat e- jonossa teitä ennen, ja, mutta ehkä siltikin joudutte yksityisenä osallistumaan tähän arvonlaskuun, vaikka tämä ei teitä koske. Tämä tavallaan liittyy hiukan siihen kysymykseen, jonka Wolfkin esitti. Onko kenelläkään vastausta tähän? Yeah, I can give, uh, some comments, uh... Niin, joitain kommentteja. On totta, että tästä aiheutuu kustannuksia, jos arvioimme, että Pankkiala tarvitsee kaksi triljoonaa euroa. Tämä on kaksi tuota miljoonaa euroa ja sitten jos meillä olisi saman verran peilin pääomaa, niin tämä olisi kaksinkertainen määrä ja pitää kysyä, onko ne paljon riskipääomaa käytettävissä. Todennäköisesti on, jos kaikista tehdään hyvin avointa. Eli pitää tehdä selväksi sijoittajille, että tällainen riski on olemassa Kyseessä on siis 42-80 peruspistettä lisää kustannuksia, eli tämä on kyllä tärkeä eh, määrä, mutta kustannuksia ei ole tämän enempää, koska ei saa unohtaa, että 90 prosenttia eh, ydinpääomaa riittää. Eli kokonaispääoman määrä ennen Beilin vaihetta on 12-14 prosenttia. Ja sitten mennään eh, alaskirjaukseen ja kriisin ratkaisuun. Ja pitää muistaa, että aina kun pankit ovat kriisin aikana kaatuneet, niin tällaisesta menetyksestä on ollut kyse. Eli tämä uusi alaskirjattu pääoma ei sitten, sitä ei menetettäisi, vaan se olisi pankille uutta pääomaa. Ja onko tämä nyt sitten aika hankalaa, että on useampi taso. No minusta tämä ei ole tarpeellista, sillä pääoman jälkeen meillä on velan alaskirjaus ja jos tätä lähdetään tästä mutkistamaan, niin sitten asetuksesta tulee vaan kovin monimutkainen, pitää vain määritellä, mistä on kyse. Se on yksi väline ja sitten tämä pitää tehdä vähitellen, sillä ei kahta triljoonaa saada yhdessä yössä kokoon. Kiitos. Um, whether the overall cost... Niin, jos puhutaan kokonaiskustannuksista pääomassa, lisätäänkö sitä vaiko ei, tämä ei ole ollenkaan selvää, kun me tutkimme arvopaperistallistumista mahdollisimman monissa kerrostumissa, me se huomaamme, että kokonaisluotto, joka syntyy paperipaperista, laskee, jos on erilais, erilaistettuja äh, piipaita tai tasoja. Siksi voidaan ehkä uskoa, että tässäkin, jos on lisää pää, erityyppisiä pääomia, ne voivat kuitenkin laskea loppujen lopuksi pääoman hintaa. Jos katsotaan virallista korkotasoa Beilin veroissa, esimerkiksi Sveitsissä, virallinen korkotaso on varsin korkea, mutta virallinen korko on aika korkea, koska normaaliaikana on vain äh, laskumahdollisuuksia eikä ylöspäinmenomahdollisuuksia näissä osuuksissa. Tämä lisää korkoa, mutta on erittäin vaarallista, että otetaan korko näistä vaan tavallaan yhden arvon mukaan. Yksi asia, mistä emme ole puhuneet, on missä määrin me hyväksymme pääomadirektiivin korjaamisen tällä ensisijaisen pääoman ja Beilin pääoman kautta, niin kuin herra Klausen tässä sanoi, tiettyä varovaista tarvitaan ja kun korvataan tai mil, miten arvotetaan bail-in velka pääomavaatimusten mukaisesti, niin tästä täytyy todella keskustella huolella, koska se on tärkeää, kun kysytään pankeilta, on, kannattaako ottaa tämä yksityisen sektorin osallisuuden mukaan. Mitä tulee eläkerahastoihin, ne todennäköisesti investoivat jonkin verran riskialttiisiin arvopapereihin ja osa- osakkeet ovat aivan yhtä riskialtteita kuin Bailin velka ja siksi tämä Bail-in velka ei edusta täysin uutta riskiluokkaa, se on vain lähellä samaa tasoa kuin arvopaperit, pörssiarvopaperit. Regarding cost, it's obvious that niin mitä kustannuksiin tulee, niin jos on vahva pääoma ja bail-in välineitä, niin silloin pankilla on vähemmän riskiä, silloin kustannukset laskevat, mutta jotta tähän tämän riskin voi ottaa, niin siihen vaikuttaa muun muassa sekä tämä muun muassa arvopaperit ja Toisaalta meidän täytyy muistaa, että bail-in välinettä voidaan käyttää helposti, jos on valmistauduttu tilanteeseen ja tiedetään, mitä pitää tehdä ja on olemassa yksi toimi mm, viranomainen. Niin kuin kollega Klausen totesi alustuksessaan, poikkeuksia pitää olla tarjolla eri pääomaluokkia varten. Pitää olla ehkäpä tiettyjä toimijoita, jotka valmistelevat toimia – mutta bail-in välinen käyttö systeemikriisin aikana on aika hankalaa, ehkäpä mahdotonta käyttää, joten meidän pitäisi käyttää näitä kahta mm, muuta toimintaa välinettä. We've got some questions, I... Kyllä, sinulla on kysymyksiä. Ole ja Filip, haluat puhua uudestaan, mutta jos sinä haluat esittää kysymyksen nyt, niin sopii. First of all, um... Kiitos. En halua synnyttää mitään ristiriitoja, mutta haluaisin kuulla, mistä asioista olette eri mieltä liittyen esityksiinne. Tämä olisi mielenkiintoista, koska tällaisessa tilanteessa näemme ongelmat. Herra Klausen otti esille nämä kriisin ratkaisut millä tasolla näitä tulisi käsitellä. Tästähän me olemme keskustelleet ja haluaisin kuulla teidän kantanne tästä asiasta. Te puhuitte kaikki bail-inistä ja kaikki tietävät, mikä systeeminen riski on ennen kuin se täytyy määritellä. Sitten asiasta tulee monimutkainen. Joskus se on instituutio ja josko, joskus puhutaan markkinasäännöistä ja, ja joskus se on itse teoria. Jos pankit lainaisivat vähemmän pankeille, niin silloin muiden täytyy lainata rahaa pankeille. Ja jos vakuutus laitokset eivät lainaisi rahaa pankeille, niin silloin toisten täytyy lainata rahaa pankeille. Ja tässä syntyy uusi systeeminen riski, jossa eri instituutiot, investoijat pe- pelkäävät sitä, että täytyy lainata rahaa pankeille – Vuonna 2008 ongelma oli, että kukaan ei halunnut lainata rahaa pankeille. Kaikki oli jäässä ja tätä täytyy käsitellä. En tässä nyt vastusta bail-in että Se on erittäin tehokas väline, jotta voidaan valmistella pankkeja, mutta meidän täytyy käsitellä sitä, mitä todellisuudessa tapahtuu. Herra Klausen, te mainitsitte sen, että osa pääomasta täytyisi jättää Beilin välinen ulkopuolelle. Ja minä haluaisinkin kuulla, että millaista pääomaa tämä olisi. Niin kuin mennään vastauksiin, onko vielä jotakin jonkun mielellä? Philip. As a follow-up to what uh, Mr. Clausen said. Ihan lyhyesti se, mitä Klausen sanoi. Jos tästä jätetään pois, tämä mainitsemani asia, niin eikö tämä tarkoita sitä, että yritetään tehdä kaikki alhaisten kustannusten nimissä ja meidän täytyy tietenkin katsoa, että minkälainen lasku syntyy, jos jätetään toimet tekemättä. Ja minä en usko, että lasku lankeaa samalle maksajalle riippuen siitä, että kumpaa järjestelmää käytetään. Ole, nytkö vai myöhemmin? No ehkä nyt kuitenkin tässä vaiheessa. Sitten voidemme kuulla paneelia vähän pidempään. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minun kysymykseni herra Lundgrenille olitte yksi avainhenkilöistä, kun pelastettiin Ruotsin taloutta. Tämä varmasti nyt voidaan näin sanoa. Minä olin silloin itse parlamentissa, kun taisi istua siellä myöskin. Emme oikein hyvin töitä hommaa hoitaneet, mutta te kuitenkin saitte talouden elpymään. Ainakin se alkoi tervehtymisensä silloin ja haluan tämän tässä sanoa. Tämän takia haluaisin kysyä sinulta, koska luin haastattelusi pari päivää sitten olit varsin kriittinen pankkiunionin suhteen ja, mitä, ja sen suhteen, mitä Euroopassa nyt tapahtuu. Ko, johtuen kokemuksestasi todellakin haluaisin kuulla, minkä takia olet niin kriittinen ja mikä sinun vaihtoehtosi olisi. Kiitos. Okay, um, if... Hyvä. Jos voimme nyt kuulla vastauksen, se olisi hyvä. Kuka haluaa aloittaa? Boo. Kiitos oikein paljon. Ihan yksinkertainen kysymys vaihtoehtopankki unionille. No minä toivon, että aikoinaan saadaan parempi samanlainen lähestymistapa Euroopan unionissa. Minä menin mukaan poliittiseen puolueeseen sen takia, että olen Eurooppa-henkinen, mutta minun kritiikkini oli se, että minusta poliittisten päättäjien pitäisi nyt puhua akuuteista ongelmista Euroopassa. Nyt on Espanjan pankkien tilanteen takia ryhtyvä akuutteihin toimiin. Ja jos samanaikaisesti puhutaan rakenteellisista keskusteluista, uusien rakenteiden laatimis- tai aikaansaamisesta, niin tämä nyt ei ole järkevää, sillä meidän pitää nämä akuutit ongelmat nyt ratkaista. Ja jos puhutaan tavoitteista, ei tässä nyt olla kovin erimielisiä. Meillä on erilainen näkökulma. Minä voin ymmärtää, että pankit, pankit ajattelevat, että on hyötyä, sillä tämä vahvistaa pankkeja, mutta minä olen siitä mieltä, että jonkunlaisia kustannuksia pitää olla yhteiskunnallekin, ja olemmeko valmiita tähän ei, emme sitä tiedä, että te enkä minäkään olemme tästä vähän eri mieltä. Mutta se, mistä olemme samaa mieltä, on ehkä kaikkein mielenkiintoisin asia. Eli siitä, että lainsäädännön on yksinkertaista ja selkeää ja tarvitaan myös joustoa, joka mahdollistaa sen, että kun systeemiset kriisit tulevat, niin hallitukset voivat ryhtyä toimiin. Ja sitten on muistettava myös, että liian suuri kaatumaan ei koskaan ainoastaan suuria pankkeja. Me kansallistimme 2008 pienen investointipankin eh, Ruotsissa, koska Limmanin jälkeen se olisi voinut aiheuttaa systeemisen riskin eh, koko järjestelmälle ja nostaa korkotasoa niin päin poispäin. Eli riippuu instituutioista, mikä on systeeminen riski ja mikä ei. Seuraava, olkaa hyvä. Uh, specific... Erityinen kysymys juridisesta yksikkötasosta tervehdyttämisestä. Tämä on selkeä vastaus. Yleensä tämä tapahtuu ryhmä, ry, ryhmätasolla. Epäilisinkin vahvasti, onko tämä mahdollista suorittaa juridisen yksikön tasolla. Esimerkiksi rajat ylittävät pankit monissakin maissa ovat tällaisia. Sitten tämä palaa myös tähän keskusteluumme, joka aikaisemmin käytiin herra Enrian kanssa, että valvojakollegiot ovat tärkeitä, erityisesti silloin kun tilanteet ovat vaikeita ja päätöksiä täytyy tehdä, koska silloin ö, isäntämaiden pitää hyväksyä se päätös, mikä ryhmätasolla on tehty, miten halutaan säilyttää kyseinen pankki. Me kuulumme systeemisiin globaaleihin pankkeihin, jotka suunnittelevat tällaisia pankkikriisiratkaisuja ja suunnitelmat voivat olla sivuisiakin ja uskon, että sama koskee tervehtymisohjelmaa, kun ajatellaan tätä jokaisen yksikön julkisen yksikön kohdalla yhdeksässä maassa se ei ole mahdotonta ja tämä olisi varsinainen painajainen viranomaisille, että he joutuvat käsittelemään sivuisia suunnitelmia ja alkaa siitä sitten työ. Tämä täytyy tapahtua ryhmätasolla ja sitten tämä tarkoittaisi myös erittäin vahvaa valvojakollegiotahoa Tästä, näistä kyllä keskus, keskus, keskusteltiin tänään aikaisemmin. Entä halutaanko sitten pankkia lyhytaikaisesti rahoittaa? Jotkut pankit eivät koskaan ryhdy tähän, koska se on riskialtista, mutta tämän lisäksi se ei ole mahdollistakaan. Ihan yksinkertainen juttu siis. Muissa asetuksissa pitäisi tehdä mahdollisuus se, että pankit voidaan hoitaa toisella tavalla. Tämä nähtiin jo ennen kriisiä. Meidän ei pitäisi palata tähän takaisin. Sanoisin vain, että voidaan todeta, että kaikki systeemiset vastattavat tai riskit, jos pankeilla on tämä raha, mutta sitten ne, jotka antavat pankille rahaa, eivät odota minkäänlaista riskiä menettävänsä varoja. Voi olla transaktiorahoista, maksuista tai yrityksistä voi olla kyse niiden talletuksista ja niin edelleen. Kaikki nämä varat, eihän tietysti, niiden pitäisi siis suoraan sijoittaa pankkien pääomaan, se olisi todella systeeminen juttu. Ja kun puhutaan järjestelmän riskistä, meidän täytyy mielestäni oppia se, että on vaikea määritellä, mutta olemme kuitenkin voineet oppia, että kun riskejä ei tunnisteta tai arvioida ja pääoma ei varata sivuun turvaamaan, niin silloin systeeminen riski syntyy, koska silloin menetyksiä ei voida kantaa. Mutta jos riskit on otettu huomioon ja pääomapuskureita on, ja sitten kun menetyksiä tulee, bufferi hoitaa tämän kriisitilanteen, eikä tämä välttämättä leviä koko järjestelmään muille alueille. Joten kun ajatellaan systeemistä riskiä, niin silloin pitäisi ajatella myös näitä pääomavarantoja riskien varalta. I think you have said us already something. Niin, täällä on jo sanottu jotain kriisinratkaisujärjestelmistä. No, toimivatko ne vaiko ei, se jää nähtäväksi. Muistan, että Yhdysvaltain valtiovarainministeriö oli aika lailla huolissaan yhdysvaltaisten pankkien toimintamallista koska ne eivät Fedin mielestä ratkaisseet itse ongelmaa ja meidän täytyy katsoa, miten tämä meidän kriisinratkaisujärjestelmä käytännössä sitten toimii. No kuka pankeille lainaa rahaa? No sen olemme oppineet tästä uudesta kuplasta, joka puhkesi vuonna 2001, on se, että reaalitalous ei kärsinyt juurikaan – koska oikeastaan kotitaloudet joutuivat maksumieheksi, eivätkä pankit. Vuonna 2007-2008 me toivoimme, että pankit olisivat luopuneet arvopapereihin liittyvistä riskeistä, mutta niin ei vain käynyt ja siinäpä se ongelma piileekin. Joten meidän täytyy löytää sellainen pääomataso, joka varmistaa sen, että esimerkiksi investointirahastojen tai eläkerahastojen kautta saadaan riskihallintaan. Eli me ikään kuin eristetään pankit ja investointi, vakuutusyhtiöt näistä tappioista. Niin. Jos hallitus toteaa, että me suojelemme tiettyjä markkinaosia ja toisia taas ei, niin se on selvää, että pankit siirtyvät sitten sille suojellulle alueelle. Kyse on siitä, että pitäisikö tässä käyttää 85 vai 100 prosentin poikkeusmahdollisuutta. Eli jos jollekin pankille annetaan rahaa lyhyellä varoitusajalla, niin silloin siihen liittyy jonkinlainen riski, esimerkiksi 15-20 prosenttia. Eli ettei välttämättä nyt tarjottaisiin porkkana tällaiselle lyhyen aikavälin Äh, lainaustoiminnalle. Ja täällä viitattiin kriisinratkaisujärjestelmään ihan kuulemistilaisuuden alussa. Me tarvitsemme tällaista ratkaisu, kriisinratkaisurahastoa, mutta kyse on siitä, että kuinka se olisi volyymiltaan 80 miljoonaa, 80 miljardia tai 200 miljardia, mutta minun mielestäni sen ei pitäisi olla niin laaja, että se voisi kattaa kaikki mahdolliset luottoriskitappiot. Tietenkin kansalaiset ovat tyytyväisiä tietynlaiseen riskinottoon pankkien puolelta, koska siitä on hyötyä yhteiskunnalle, mutta meidän täytyy pyrkiä varmistamaan, että kansalainen toimii tai veronmaksaja toimii eräänlaisena ö, takuumiehenä. Eli kyllähän juuri kansalaisillekin tällainen, veromaksajalle tällainen tehtävä lankeaisi. Uh, Lyhyt kommentti vielä. Tämä kupla vuodelta 2001 ja kotitaloudet, mutta tämä oli kupla, joka ei syntynyt niinkään lainaamisesta. Jos ö, kotitaloudet taloudet joutuvat tähän tilanteeseen, niin kuin Ruotsissa vuonna 1990 ja Espanjassa nyt. Eli tämä on aika vaikea asettaa kotitaloudet tähän tilanteeseen. Silloin kulutus ei enää kasva. Ainakin minä olisin tätä mieltä. Okay, uh, we're Hyvä. Nyt aika on lähes loppu. Gunnar, onko sinulla vielä jotain, mitä kysyisit paneelilta? Tai oletko sanonut? By asking them what I disagreed with and they were in... Niin, minä yritin tässä heitä provosoita kysymällä, ovatko he eri mieltä keskenään, mutta ehkä he ovat nyt liian kohteliaita. Mutta jos ajatellaan tätä bail-in välinettä, no siitä on puhuttu aika paljon – mutta olisi ehkä mielenkiintoista kuulla vielä viimeinen kierros, puheenvuorokierros, koska me tässä puhumme siitä mahdollisuudesta, että voisi olla väliaikaista julkista omistusta, niin minkälaisia kriteereitä pitäisi käyttää ja miten tämä pitäisi panna täytäntöön, jos se otetaan mukaan lainsäädäntöön. Volunteers to go first. Vapaaehtoisia. Minä sanoin puheenvuorossani, että kun olemme siinä, että ei olla enää elinkelpoisia ja, ja, ja on ryhdytään silloin kaikkia välineitä pitäisi voida käyttää viran, viranomaisten tai talou, hallituksen toimesta ja kaikki välittömästi tarkoittavat sitä, että jos he pitävät parhaimpana tapauksena, niin kuin Buu sanoi Ruotsin kohdalla, että joskus näin on tehty, niin silloin pitäisi ottaa omistajuus itselleen, jos se suojelee yhteiskuntaa parhaimmalla tavalla, tai sitten pitäisi panna pää, pää, pääomittaa, koska pankkihan on menetetty, jos ollaan rat, kriisinratkaisussa. Omistajia ei ole, johtokuntaa ei eikä johtoakaan, jotakin uutta tarvitaan, niin haluamme kuitenkin välttää, että pankki kaatuu ja lakkaa tarjoamasta olennaisia palveluitaan yhteiskunnalle. Ja tässä kaikkien välineiden pitäisi olla käytössä, se on ihan selvä asia. Sitten tämä onkin yksi syy, minkä takia minun mielestäni tervehdyttämisvaihe on tärkeä. Kun on opittu kokemuksesta ja kaikki pääomavaatimukset täyttyvät, olen varma, että pankin johto te- pidättäytyy erossa ei vain kriisin ratkaisusta, vaan jopa tästä tervehdyttämisvaiheesta. Ne ovat, silloin tulee paljon selvemmäksi, että pankkien omistus eh, menetetään kriisinratkaisun kautta. Ja tämä poistaa myös moraalikatoriskiä ja viranomaisella todellakin pitäisi olla käytössään kaikki välineet. Uh, yes, I clearly sympathize. Um... Olen samaa mieltä. Jos tällaiseen kriisinratkaisutilanteeseen ajaudutaan, niin silloin tarvitaan myöskin kahisevaa rahaa. Bail-in ei tarjoa tätä rahaa. No keneltä rahaa saadaan? No hallitus tai sitten joku takuurahasto, jonne raha on tallennettu, joten kyllä jonkin verran tätä julkista omistajuutta tarvitaan eksplisiittisesti tai implisiittisesti implisiittisesti, eli vaihtoehtoja on olemassa lukuisia, mutta sitä tarvitaan joka tapauksessa. Mutta herää kysymys vain siitä, että Voisiko meillä olla jonkinlainen lauseke, jossa sanotaan, että jos järjestelmä toimii odotettua paremmin, niin peronmaksaja voisi saada jotain takaisin. Saksassa tätä on yritetty, sillä jos katsotaan hyperrealisten roskapankkia, niin ajatuksenahan on se, että jos tappiot kumuloituvat tähän roskapankkiin, niin hyvä pankki tai tämä omaisuudenhoitoyhtiö maksaa nämä tappiot takaisin mahdollisuuksien rajoissa itse hallitukselle. Eli tällä tavalla tätä takaisin maksuasiaa on käsitelty. No minä olen sitä mieltä, että tämä hyvä pankki, huono pankki on hyvä ratkaisu. Roskapankista voidaan käyttää silloin, kun kansastaan pankki ja on väliaikainen eh, julkinen omistus näin Ruotsissa ja Irlannissa ja siksi Yhdysvalloissa vedettiin takaisin tämä ensimmäinen ehdotus arvontaantuneiden omaisuuserien ostoa koskien, mutta tässä on tärkeää, että hallitukset ymmärtäisivät, että jos on systeeminen kriisi, niin on luottamuspula, joka kasvaa kasvamistaan. Ja tämä vaikuttaa sitten pankin taseeseen ja pankki on eh, varovaisempi velanannossaan ihmisille ja sitten on mentävä eh, arvostamaan tätä tasetta ja katsomaan, onko siellä todellakin pääomapuutetta eh, siellä pankissa ja pitää välttää velanannon loppuminen. Ja jos siellä on oikeanlainen arvostus ja sitten nähdään, että siellä on joku aukko, niin pyydetään, että yksityiset omistajat menevät sinne tämän aukon peittämään. Ja tästä on sitten apua velanannon. Muuten hallituksen ryhtyä toimiin. Eli tämäkin on tärkeää. Pitää katsoa, mikä tilanne on ja pyydettävää pääomaa. Jos yksityiset omistajat eivät sinne mene, niin sitten hallitusten on mentävä sinne ja voidaan ryhtyä omistajaksi vastuullisesti ja näin saadaan sitten omat takaisin. Very interesting. Kiitoksia, olipa mielenkiintoista. Olen iloinen, että tässä vähän enemmän kysymykset ja vastaukset vaihtelivat, Siitä oli paljon hyötyä. Jos on vielä jotakin mielessä, tahdotaan jatkossa meillä lähettää tietoa, niin varmasti mielellämme otamme vastaan tietoa teiltä ja nämä kirjeenä tullaan kierrättämään nyt sitten saumattomasti seuraavaan paneeliin, jossa puhutaan ratkaisusta, rahoituksesta, mm, toimialasta, vastuusta. Äh, Herra Gross ja Mario Nava jos nyt te voisitte seuraavaksi puhua Daniel, ellei Mario halua ensin puhua. Daniel, I was hoping Mario would, Mario would speak first, so... Toivon, että Mario puhuisi ensin, että voisin häntä arvostella. Mutta nyt sain tämän tilaisuuden puhua. Kiitos. Minun täytyy myöntää, että olen hiukan seka hämmentynyt tämän keskustelun jälkeen, jonka tässä kuulin. Aivan erityisesti ja sana systeeminen. Mitä systeeminen tarkoittaa? Kyllä ymmärrän, mitä se tarkoittaa kansallisella tasolla, mutta oletan, että euroalueella se tarkoittaa jotakin muuta. Ja tämän takia, jos me puhumme kriisin, pankkikriisin ratkaisusta, niin avainkysymys on siinä, minkälainen puitteisto meillä on mielessä, mitkä raamit, joku, yksi, joka perustuu kansalliseen vastuuseen, vai raamit, jotka perustuvat euroalueen markkinaan, markkina-alueeseen ehkä tätä voitaisiin kutsua vaikka pankkiunioniksi, koska monet pankit tai monet pankkiryhmät jotka olisivat systeemisiä kansallisella tasolla, todennäköisesti eivät enää olekaan systeemisiä EU-tasolla. Tietysti Espanjan pankkijärjestelmä on ihan oma tästä hyvä esimerkki. Säästökassat ovat systeemisiä Espanjan tilanteessa, koska taakka olisi liian suuri tai jos on joku tällainen Euroopan järjestelmä, niin silloin se olisi suuri isku, mutta todennäköisesti ei kuitenkaan syntyisi mitään systeemistä häiriötä koko euroalueella. Ja tämän takia mielestäni minun näkemykseni olisi, että mitä korkeammalla tasolla markkinat toimivat, ja miten rahoitus- ja pelastustoiminnat hoidetaan, niin sen suurempi riski on diversifikaatiosta ja sen enemmän todennäköisesti pystymme soveltamaan kriisinratkaisujärjestelmiä ja ottamaan mukaan velkoja ja osallistumaan talkoisiin. Kansallisella, kansallisella tasolla tietenkin on hyvin määritelty tai ainakin joskus hyvin määritellyt juridiset vaateet. Käytännössä kuitenkin on myös tällainen poliittinen äh, vesiputous. Espanjassa tämä on nähty, mutta myös muissa jäsenvaltioissa, että niin kuin joku täällä sanoi, jos Beilin äh, välineet auttavat eläkerahastoja tai muita, niin silloin hallitukset sanovat, että tämä äh, on, antaa jopa, joko pankeille, pankki maksaa eläkerahastoille tai ei antakaan pankille ja sitten pitää pelastaa nämä eläkerahastot. Jos tarkoituksena on säästää julkisen sektorin varoja, rahoja, silloin avainkysymys mielestäni on, kenen käsissä nämä bailin välineet ovat, niin kuin äsken oli puhe. Jälleen, jos kyse on kansallisesta tasosta, on äärimmäisen vaikea välttää tilannetta, jossa bailin välineet, jotka joita kansalliset pankit myöntävät, ne kuuluisivat kansallisten laitosten käsiin, kotitalouksien, eläkerahastojen tai minkä tahansa pääse sen takia, että ovat kaikkein lähempänä ja ne tuntevat riskit varmasti parhaiten. Me olemme nähneet tämän uudestaan Espanjan tapauksessa ja myös muissa maissa. Kun taas, jos meillä on tällainen eurooppalaisempi lähestymistapa ja itse, ja jos voitaisiin varmistaa, että näiden välineiden hallussapito on todella hyvin diversifioitua, joten eläkerahastolla olisi tällainen eurooppalainen salkku kyseisiä välineitä sitten, kun tilanne tulee hankalaksi, niin silloin ne kärsivät, mutta kuitenkin riskit jaettaisiin paljon suuremmalle alueelle Tämä on tämä riskin monimuotoistamista, joka on tärkeä. Siksi sanoisin, että niin kauan kun me pidämme kansallisen riskinratkaisuun viranomaisen ja va- kansallisen rahoituksen niille mukana, niin silloin meillä on, silloin syntyy paljon enemmän kriisejä, jotka itse asiassa ovat systeemisiä. Ja tietysti silloin on ehkä tällaisen kielteisen syy, syötön riskejä, niin kuin jossain maissa on nähty, on varsin selvää, että aina kun on systeeminen pankkikriisi yleensä taloudessa menee erittäin huonosti ja yleensä valtiolla on myös jonkinlaisia vaikeuksia, koska jos talous ei toimi, pankkisysteemi ei toimi, niin silloin hallitus ei voi kerätä tarpeeksi, valtio ei voi kerätä tarpeeksi veroja, ja kaikilla todennäköisyydellä se olisi itsekin siis hankaluuksissa. Ja silloin on valtavat kansalliset ongelmanratkaisurahastot, ja ne Pitäisi saada investointia ulko, mm, ulkomailta, jotta sitä voitaisiin käyttää jossain laajemmassa kriisissä. Palaisin vielä avainkysymykseen. Jos suunnittelee kriisinratkaisuvälinettä, viranomaisia ja toimivaltuuksia, minun näkemykseni on, että pienten instituutin ulkopuolella 90 prosenttisesti tämä riippuu siitä, tarkastelemmeko euroaluetta vai kansallista tasoa. kriisinratkaisun mahdollisuudet, niiden rajaaminen, että niistä tulee systeemisiä, tämä on todennäköisempää Euroopan tasolla kuin kansallisella tasolla ja voi olla silloin paljon tiukempi sen suhteen, miten Beilin välineitä käytetään ja muita toimenpiteitä käytetään Euroopan tasolla kuin todennäköisesti oltaisiin kansallistasolla, mitä ikinä sitten laatiikaan näihin asetuksiin kansallisella tasolla. Lopetan tähän. Kiitoksia. Varmasti voimme palata tähän Marion puheenvuoron myöhemmin sitten Mario. Good morning to everybody. Paljon kiitoksia ja hyvää huomenta. Kiitokset kutsusta. Kolme kommenttia. Ensimmäinen liittyy tähän kokonaiskuvaan, tähän kriisiratkaisujärjestelmään liittyen. Kaikki, kuten Klausen ja Högmark totesivat, tämä on tärkeää työtä. Olen aivan täysin samaa mieltä, mutta toteaisin, että tätä ei voida nähdä erillisenä muusta kriisinratkaisu järjestelmästä keskusteltaessa täytyy huomioida myöskin muut seikat, eli ne asiat, joista on täällä keskusteltu, sillä tämä interaktiivisuus on erittäin tärkeä seikka. Näistä täytyy keskustella myöskin silloin, kun lähdetään viilaamaan määräysten pilkun paikkaa. On selvää, että Beilin asiat on huomioitu myöskin liikasen ryhmässä. Sitten nämä, tämä järjestelmä, joka on pöydällä, kriisinratkaisujärjestelmä ja niin poispäin, niin ne ovat ne päivän polttavimmat ja ehkäpä saan kommentoida muutamia seikkoja. Ensinnäkin nämä harmonisoidut säännöt. Erittäin tärkeää on joustavuus. Eli että meillä on olemassa erinäisiä välineitä, joita voidaan käyttää, sillä tilanteet voivat poiketa toisistaan, mutta yhtä lailla tärkeää on, että säännöt ovat yhdenmukaiset, koska sitä kautta voidaan varmistaa, että luottamus palautuu juuri eurooppalaisella tasolla. Ja ehkäpä voidaan näin välttää markkinoiden pirstaloituminen. Eli näin saadaan toimivampi linkitys valtion ja pankkien välille. Ja sitten tämä ex-ante-toiminta, niin kuin Högmark totesi, tarkoituksena on välttää, että kriisin aikana varoja ei ole laisinkaan käytettävissä. Niin tämä yhden prosentin kynnys, jota on esitetty, Siihen liittyen voin todeta, että jotta voisi ymmärtää asiaa ja keskustella tästä prosentin kynnyksestä, niin pitää huomioida se, mitä sanoin alkuun. Eli on olemassa muitakin instrumentteja, joita, joita voidaan käyttää, mutta se, että käytetäänkö näitä instrumentteja vaiko ei, niin se riippuu tietenkin tilanteesta. Meillä on olemassa yhtä, yhtenä tämä direktiivissä mainittu bail-in väline ja olin tyytyväinen kuullessani aamun keskusteluissa, että kollegat yleisesti ottaen olivat yhtä mieltä näistä periaatteista. Kaksi kysymystä jäi pöydälle. Ensimmäinen kuuluu, että tarvitaanko kohdennettua bail-in järjestelmää – Esimerkiksi Liikasen kertomuksessa tätä asiaa on käsitelty ja komissiokin tarkastelee asiaa. Me olemme valmiita tarkastelemaan näitä kommentteja. Ja sitten toinen asia, joka liittyy bail-iniin, eli että kuka ostaa, pitäisikö jotkut luokat sulkea järjestelmän ulkopuolelle. Kollegan Frank, kollega Franke kommentit olivat hyvät Eli jos halutaan tällaista osajärjestelmää, niin silloin voidaan käyttää bail-in-järjestelmää. Niin, mitä täällä nyt on sanottu useampaan otteeseen, esittelijä Högmark alkuun ja sitten muut kollegatkin jo totesivat aamupäivän aikana, eli tämä määräaikainen, väliaikainen, julkinen omistajuus. Me olemme aina sanoneet, niin kuin täällä muutkin, niin täytyy huomioida se lopputulos. Eli yhtäältä meillä on tämä tavoite, mihin pyrimme, ja sitten todellisuus, eli mihin kykenemme. Siitä on kyse. Ja kun halutaan toimia, niin täytyy vain varmistaa, ettei toimita niin, että todellisuus menee, että kumpikaan näistä kahdesta ääripäästä ei toteudu. Eli meidän täytyy vain löytää tämä kultainen keskitie. Ja ehkäpä saan vielä mainita sellaisenkin seikan, joka ehkä otetaan vielä esille, eli tämä vastavuoroinen lainoittaminen, se kuuluu myöskin meidän ehdotukseemme. Me olemme kuunnelleet esitettyjä huolenaiheita ja olisimme kiinnostuneita kuulemaan myöskin täällä kollegoilta, mitä he ovat siitä mieltä. Eli Yhteenvedonomaisesti voin sanoa, että tämä on yksi niistä lainsäädäntöhankkeista, jotka voivat auttaa Eurooppaa selviytymään kriisistä lopullisesti ja ehkäpä 20 vuoden päästä tilanne on sellainen, niin kuin Bo sanoi, että silloin on Euroopassa taas kriisi päällä ja silloin joku voisi ehkä todeta, että Tämä on yksi mahdollinen ratkaisumalli välttyä tulevilta kriiseiltä. Kiitoksia. Thank you very much. Uh... Kiitoksia kovasti. Kuka haluaa tehdä kysymyksiä? Philip tietysti. No, Finit, sinä ensimmäisenä. I'll elaborate. Niin, lähden liikkeelle siitä, mitä Daniel Gross sanoi. Voin täysin yhtyä tähän, mitä sanoitte, eli se, että me periaatteessa saisimme koko Euroopan kattavan kriisinratkaisujärjestelmän. Tämä vähentäisi riskejä. Tähän voin yhtyä, mutta jos ajattelen teidän muistiotanne, niin tämä järjestelmä toimii ainoastaan silloin, kun meillä on olemassa jonkunlainen finanssipuolinen päätöspiste, ja te sanoitte kyseessä olisi valtomekanismi, ja tässä on kyse ikään kuin siitä, että mm, toimitaan yhdessä, mutta sitten meillä on eh, yksimielisyys päätöksenteossa. Ehkä tämä vaikeuttaa toimintaa ainakin kriisiaikana. Onko tämä, tämä mahdollista ilman poliittista unionia? Nämä liittyvät siis muihin aiheisiin. Kaikki liittyy toisiinsa. Me puhumme paljon demokraattista vastuuvelvollisuudesta muissa yhteyksissä, mutta tässähän on itse asiassa finanssipoliittinen riski veron maksajille. Miten voidaan varmistaa, että tässä on joku demokratian, demokratian tausta. Ja sitten Mario sanoi jotain liikasesta ja minä heti tähän kiintin huomiota, jos tulee siis eh, joku lainsäädäntöehdotus tämän jälkeen. Minä en ymmärtänyt, että teidän johtajana sanoi, että näin tulisi, mutta eikö tämä nyt olekaan selvää? Ja sitten olisin kysyä vielä panelistilta jotain, jos haluavat vastata myös ensimmäiset panelistit, kun tässä puhutaan kriisin ratkaisusta, niin on olemassa eh, sellaisia funktioita kuin maksujärjestelmä, Ne ovat itse asiassa julkisia mm, mm, palveluita ja pitäisikö ne irrottaa pankeista. Tämä olisi ehkä eh, pysyvä ratkaisuna. Voitaisiin välttyä siltä, ettei mm, pankki kriisi johtaisi ihan peruspalveluiden eh, romahtamiseen. Nyt ehkä on aika ottaa vastaukset ja sitten jatkaa vielä, niin kuin äsken. Um, ehm, to Philip Lambertille. Tämä liittyy eurokraattien asenteeseen. Eli komissiossa on kollegioperiaate. Ja siellä varmasti keskustellaan tästä. Ei siihen nyt liity mitään muuta ja Liikasen ähm, raportti oli erittäin tervetullut ennen kaikkea komission Barnierin taholla. No sitten tämä palvelukysymys. Tästä on keskusteltu jo jonkun aikaa. Liikasen raportissakin viitataan tähän pienessä kappaleessa jossain. Mutta Mario, your microphone's gone off. Mikrofoni sulkeutui. Um. No niin, anteeksi. Halusin siis sanoa. Jos erotettaisiin tämä maksujärjestelmä, niin meidän ei pidä unohtaa, mm, että Euroopassa meillä on direktiivi, jolla taataan tällainen toiminta. Kysytö, riittääkö direktiivi vai tarvitaanko tämän erottaminen? Jos puhumme elvytys- ja kriisinratkaisumenetelmästä, niin tämä ei tule toimimaan. <clears throat> yeah, the democratic... Demokraattinen tuki varmasti EVM tarvitsisi paljon vähemmän kuin kansallisia tukijärjestelmiä, koska riskiä on diversifikoitu. Mitä tulee siihen, että jos EVM rahoitetaan kansallisten veronmaksajien varoista, niin loppujen lopuksi ei ole muuta mahdollisuutta kuin, että tämä demokraattinen suojapuskuri tulee tälle tasolla. En vastusta sitä, että olisi tällainen ajatus suuresta Euroopasta rahoituksesta, yhdessä voitaisiin rahoittaa, miksei mutta tämä on kaukana tulevaisuudessa. Sanoisin, että toistaiseksi tässä, tämän täytyy pysyä kansallisella tasolla. Ennen kuin on aika sellaisen, että voidaan rakentaa todellinen iso rahasto yhdessä. Ja maksujärjestelmä sitten. On the payment system. Tulee maksujärjestelmään. Seuraan tässä Mariota. En usko, että... Mike's gone again. Okay. okay. Um, I said, I agree. Niin olen samaa mieltä Marion kanssa, mutta mielestäni ei pitäisi hoitaa tätä erikseen julkisena laitoksena tai palveluna. Silloin joutuu, tulee eteen varsin nopeasti hankala kysymys, niin kuin olemme nähneet target-järjestelmän kohdalla. And, uh, uh, Philip, wanted to... Philip halusi vielä puhutella jotakin tästä aikaisemmastakin paneelista. Olkaa hyvä. This question of national versus European niin kansallinen vaiko eurooppalainen lähestymistapa. Olen aina pohtinut sitä, että miksi emme käyttäisi toissijaisuusperiaatetta tälläkin saralla. Ja kyllähän jotkut täällä jo mainitsivatkin asian. Eli meillä on turvaverkkoja tietyissä pankkiryhmittymissä ja maissa, joten meidän tulisi näitä pankkiyhdistyksiä rohkaisemaan, jotta jotta he laajentaisivat verkostoa, tätä turvaverkostoaan. Täällähän pohdittiin sitä, että miten pankit voitaisiin eriyttää valtioista. Eli jos käytetään vain kansallista järjestelmää, niin silloin on olemassa tiivis yhteistyö valtion ja pankin välillä. Siksipä ehdottaisinkin, että käytettäisiin enemmän kansallisia yksityisiä turvaverkkoja. Ja mikäli tämä ei riitä, niin silloin voitaisiin ottaa käyttöön eurooppalainen kaiken kattava turvaverkosto, jotta tämä ongelma saataisiin kuriin. Kiitoksia. Yes. Onko muita? olkaa hyvä. Niin, yksi kommentti tähän erottamisasiaan. Minusta on selvää, että Euroopassa on ollut hyvin toimivia kaiken kattoja pankkeja, jotka ovat toimineet oikein hyvin kriisissä. Ja siksi tämä ajatus, että erotettaisiin toiminnat toisistaan, niin minä en oikein voi ymmärtää, onko siihen tarvetta ja se, mitä herra Naavekin sanoi, tässä pitää asiat asettaa kontekstiin. Meillä on pankkeja, joissa on yli 20 prosenttia implistä pääomaa, kun kaikki tämä asettuu, eh, astuu voimaan, mutta tämä on erilainen tilanne kuin meillä oli ennen kriisiä. Ja asiakkaiden tarpeet ovat myös hyvin erilaisia ja tämä koko ajan muuttuu ja kehittyy uuden tekniikan myötä. Jos ajatellaan, että maksujärjestelmä on joku erityinen asia, niin tässä on monimutkainen järjestelmä. Laskutus tapahtuu sähköisesti ja sitten rahat tulevat pankkien kanssa ja tämä on sitten takeena sille, että pankit voivat ostaa jotain muuta ja niin poispäin. Eli kyllä tämä kaikki nyt on niin toisiinsa liittyvää, limittynyttä, että ei sitä voi erottaa. Tämä on vanhanaikainen ajatus, jos katsotaan sitä, että pankkia voidaan käyttää kaikenlaisiin eh, palveluihin, niin sähköisiä palveluja voidaan käyttää eh, maksuliikenteeseen ja kaikkeen muuhun. Eli on varmistettava se, että pankki pystyy toimimaan kriisitilanteessa ja siksi me olemme täällä, me puhumme elvytyksestä ja kriisinhallinnasta ja beilinistä ja siitä, että pankki voi eh, jatkaa toimintaa myös sen jälkeen, kun pääoma on menetetty. Eli tämä on paljon parempi asia kuin, että lähdetään erottamaan toimintaa toistaan. Uh, Elisa. Hyvä, Elisa. Well, oh, thank you very much. Kiitos. Haluaisin kuulla paneelin mielipiteitä EVMstä. Eli normaaliaikoina ei kriisitilanteessa – on toimittu yksimielisyyden puitteissa ja pitäisikö tämän olla väline kriisin ratkaisuvaiheessa vai uudelleen pääomittamisvaiheessa liittyen tähän? Pitäisikö EVMn kehittyä niin, että se olisi tällainen ähm, viimeinen piste yksittäisille äh, pankeille tai tällaisen kriisin ratkaisurahastoille? Nämä kriisin rahastot. Se, mitä Marion Naava sanoi, Meidän täytyy ottaa huomioon, mitä tällä hetkellä tapahtuu, mutta direktiivissä on aika vähän rajoituksia, miten maiden mahdollisuuksiin tulee järjestää tällaisia kriisin ratkaisurahastoja. Tässä ikään kuin tilanne menee ohi Meillähän tavoitteena on saada aikaiseksi yksi kriisinratkaisurahasto. Mitä tälle kuilulle tehdään? Kun puhutaan valontakollegiosta ja EKPstä, tässähän halutaan mahdollisimman nopeasti puuttua tilanteeseen. Puhutaan suuremmasta kapasiteetista. Ja jos tämä siirrettäisiin kansalliselle tasolle, miten nämä kaksi vaihetta hoidetaan – niin, että olisi tilanne, jossa kansallisessa kriisin ratkaisu tahoilla ei olisi sanottavaa. Ja sitten, että EKPn tasolla sitten ei oltaisi enää vastuussa loppuun asti näistä päätöksistä, miten nämä kaksi asiaa voidaan yhdistää toisiinsa. Parlamentti on halunnut erottaa nämä kriisin ratkaisurahastot tallennustakuurahastoista. Tallennustakuurahastoihin ei täytyisi olla mukana tässä bail-in-prosessissa. Jos nyt ymmärsin oikein, sen täytyisi ikään kuin maksaa kaksi kertaa, koska se joutuu myös takaamaan talletukset myöhemmässä vaiheessa, kun ymmärrämme tämän toimintatapaa paremmin, ehkä asiat voidaan järjestää paremmin, mutta kyseenalaistan komission ehdotuksen, missä tämä hyväksytään. Um, Mario? Mario, haluatko sinä vastata ensimmäisenä? Ehkä vastaan muutamaan. Kiitoksia ensinnä. Kuulin selvästi mitä parlamentti sanoo ja mikä sen linja se haluaa erottaa. Depo, äh, rahastot ja talletusrahastot. Viittasin kylläkin siihen, että ei erotettaisi tätä keskustelua näiden kahden väillä, koska vaikkakin loppujen lopuksi päädytään kahteen erilliseen rahastoon, ja uskon, että hyviä syitä kyllä tälle on. Ja ehkä alkuperäisessä ehdotuksessammekin oli turvalausekkeet, että vältettäisiin se, että epäreilusti käytetään näitä talletusrahastoja tai maksetaan kaksi kertaa. Herra Simon varmasti muistakin tämän keskustelun, että tästä käytiin. Vaikkakin päädyttäisiin kahteen erilliseen rahastoon, tämä ei tarkoita sitä, että pitää erottaa näitä keskusteluita tästä, koska kaksi asiaa liittyvät toisiinsa äärimmäisellä tavalla. Sitten mitä tulee teidän kysymykseen juridisiin rajoituksiin, jotka liittyisivät direktiiviin kansallisista kriisinratkaisurahastoon. Vastasin tähän mielestäni alussa, kun sanoin, että me tarvitsemme harmonisoituja sääntöjä, että vältetään sisämarkkinoiden hajoaminen, hajauttuminen ja sitten äh, meidän täytyy olla mahdollisuus rikkoa tämä yhteys pankkikriisien ja valtion ongelmien välillä. Herra Högmark puhui, ollaanko täällä eri mieltä tässä paneelissa. Ehkä yhden tällaisen huomasin, kun herra Franke puhui, tämä liittyy toissijaisuusperiaattekysymykseen ja siihen pitäisikö täysin sulkea pois jotkut pankit, koska niillä on turvaverkko tai sitten ei niin ehkä huomasin tällaisen erimielisyyden, en ollut aivan varma itsekään, mutta voin, mielestäni meillä on sellainen järjestelmä, jossa on hyviä harmonisoituja sääntöjä ja sen lisäksi voi olla vielä jotakin muuta. Ja tämä tietysti onkin järkevää, mutta jos suljetaan toimialasta pois jonkun tyyppinen pankki, niin aina se on kyllä hiukan hankala asia. Kiitos. Um, Daniel, did you want to... Daniel, halusitko sinä osallistua sitten Boo vielä? Yeah, on the last niin tähän viimeisimpään liittyen. Ero on pankin ja luottolaitoksen välillä teknisesti katsottuna siis. On olemassa ryhmiä, kuten Raiffeisen Bank, ryhmä ja Alankomaiden Rabobank. Ja sitten on olemassa alapankkeja, mutta niitä, ne luokitellaan valvojien toimesta rahoituslaitokseksi mutta Saksassa niitä pidetään yhtenä ryhmänä, jotka takaavat aina toistensa tappiot. On kyse yhdestä suuresta riskistä ja minä uskon, että tällä tavalla myöskin tämä asia voitaisiin hoitaa. Ei se tietenkään mitään helppoa olisi, mutta ajatus olisi selkeä. Mitä tulee toissijaisuusperiaatteeseen, ja kansallisiin kriisinratkaisurahastoihin silloin, kun EKP vastaa valvonnasta. En oikein tiedä, että miten nämä nyt toimisivat yhteen. EKP vastaisi valvonnasta ja päätöksestä pankin alasajosta, mutta silti on olemassa kansallisia varoja, joita käytetään. Minun mielestäni se ei toimi, se ei olisi järkevää monessakaan mielessä. Eli toissijaisuusperiaate ei kyllä tässä suhteessa oikein toimi. Pankkien vastuu on siirretty ylöspäin, ja jos jokin menee väärin, niin rahoituksellinen vastuu, niin senkin pitäisi olla ylemmällä tasolla riippumatta siitä, mitä nimeä tästä kriisiratkaisurahastosta käytetään. Ja sitten vielä pari kommenttia. Ensinnäkin tästä Marion mainitsemasta järjestelmästä. Jos liikasen ehdotus menee läpi, niin uskon, että silloin voisi käydä niin, että talletussuojajärjestelmä on se, jota käytetään vähittäispankkitoiminnassa ja sitten meillä olisi tukkupankkitoimintaan oma ratkaisu. Yhdysvalloissa on oma järjestelmä, joka on toiminut aika menestyksekkäästi monissakin eri tilanteissa, jossa kyse on idiosynkraattisista ongelmista. Ei välttämättä systeemiriskiä voida silläkään hoitaa, mutta melko suuria riskejä silläkin voidaan hoitaa. Ja sitten EVM liittyen, no en näe totta puhuen tätä ongelmaa. EVM takaa sitten tämän kriisirahaston. Se ei välttämättä suoraan ole linkitettynä pankkeihin, mutta sillä on perus, se perus sama periaate kuin kansallisilla talousarvioilla. Eli silloin kun rahaa ei talletussuojajärjestelmästä löydy, niin silloin sitä voidaan käyttää, eli tätä EVM voidaan käyttää, eli useimmiten 90 prosentissa tapauksista näin voidaan toimia. Niin, Bo, haluatko vastata tähän Elisan esittämään kysymyksen ihan lyhyesti, mutta nythän oikeastaan kyse on Danielin ja Marion vuorosta, mutta Bo, jos ihan lyhyesti vaan voit vastata tähän kysymykseen. Microphone. Microphone. Oh, sorry. There are examples where on olemassa esimerkkejä FDCn osalta ja koska Ruotsissa ei ollut sääntö, olisi ollut hyvä, jos olisi ollut tällaisia tallennusrahastoja, niin tämä olisi auttanut ehkä pankkeja, jotka olivat maksukyvyttömiä, niin ehkä tätä pitäisi uudelleen harkita. I'm aware, Professor Frank, that you want... Niin, kollega Frank, haluatte toki kommentoida, mutta Antolin ja Peter Simon ja Gunnar haluavat vielä käyttää puheenvuoroa, joten Antolin ja Peter, ehkäpä te voisitte ihan lyhyesti vielä kommentoida. Kiitos. Kansallisiin reskeihin voidaan vastata kansallisilla verkostoilla, mutta jos ne ovat rajat ylittäviä, niin tarvitaan myös rajat ylittäviä verkostoja. Ja minä halusin ottaa esille seikan, puhutaan sekä täällä että myös Yhdysvalloissa. Eli jos on tällaisia systeemisiä laitoksia, toisaalta, jotka ovat Euroopan laajuisessa mekanismissa mukana ja sitten muita, jotka eivät siinä ole. Niin sitten tässä tulee kysymys siitä, onko kaikilla samanlainen toimintaympäristö vai ei. Mitä tähän voidaan sanoa. Ja jos ajatellaan, että me tarvitsemme tällaista kriisinhallintajärjestelmää, jos on eh, rajat ylittäviä ongelmia, niin jos meillä on bail-in, niin tarvitaan myös bail-out, sillä eihän meillä muuten voi olla vain bail-inia kansallisella tasolla. Ja geradezu äh, den Viimeisiin huomioihin liittyen, kun me muotoilemme tämän konseptin, mitä talletusrahastoihin tulee, niin olimme sitä mieltä, että me haluamme Euroopan tasolla järjestelmiä talletusrahaston puitteissa. Se, että me tarvitsemme nyt erilaisia ratkaisuja suurien pankkien kohdalla, joilla e- jota ei voida pelastaa talletussuojarahastojen kautta, niin tämäkin oli selvää tämä vapaus kansallisella tasolla liittyen bail-out-järjestelmään, niin siis kaikki on mahdollista, niin me parlamenttina annoimme jäsenvaltioille välineitä, jotta ne voisivat löytää kriisin ratkaisuja pienille ja keskisuurille pankeille. No sitten riskeihin, mitä muun muassa näihin Spaakasseihin tulee, tämä on vaarallista nähdä kaikki yhtenä ryhmänä. Ja täytyy ottaa esille yhä uudestaan, että näin ole. Saksassa esimerkiksi Spa, Kasse ja Volksbank ovat erilaisia kuin kollegan pankit. Kilpailua ei ole valvontaa on jatkuvasti, mitä kaupankäytiin tulee, ja siellä on taattu, mitä volyymiriskeihin tulee, ne ovat erittäin pienet, ja valvonta on jatkuvaa. Siksi on paljon pieniä riskejä, mutta niistä ei synny suurta riskiä, koska järjestelmä pystyy puuttumaan tilanteeseen. Niin, Anteeksi, kun otan tämän taas esille. Mutta jos päinvastaista väitetään jatkuvasti, niin kyllä tämä asia täytyy ottaa esille. Uh, Gunnar, you want to come in here or... Gunnar, haluaisitko puhua tässä kohtaa vai myöhemmin? No, ole hyvä nyt. I, one reflection about... Yksi ajatus rahoituksesta. En tiedä. Ehkä ymmärsin väärin herra Grossia. Joka tapa, miten sitten määrittelemmekin systeemisen riskin? Niin ehkä tähän saattaa tulla kansallinen perspektiivi, mutta mitä olemme nähneet tässä, mikä on systeeminen riski kansallisesti, yleensä on myös globaalilla tasolla. Mm, tällainen ongelma edessä on Espanjan pankkien kohdalla vaikka tai Saksan ja Ranskan pankit suhteessa Kreikkaan saamme sen niin edelleen. Mutta pääkommenttini saattaa olla, että meillä on kansallisia kriisinratkaisurahastoja ja tietysti jos meillä on eurooppalaista rahastoa, myös silloin rahastot ovat suurempia, mutta toisaalta ongelmat kuitenkin pitää kattaa ettei tule vieläkin suurempi ongelma, joten ehkä tämä on tärkeä väline, mutta se ei ole mikään ratkaisu. Ja sitten tullaan siihen seikkaan, niin kuin yksi panelistikin tässä alleviivasi, että saattaa olla jonkinlainen takujärjestelmä, mutta loppujen lopuksi kuitenkin veronmaksajat ovat se viime käden takaja. Jos näin on, ja uskon vakaasti, että näin on, niin silloin tärkeää on olla äh, ei kääntyä tästä pois, vaan miettiä, miten todellakin käytetään julkista interventiota hyväksi niin, että emme riskeraa sitä, että syntyy moraalikato, että me vaaranna veronmaksajien rahaa turhaan, vaan tähän liittyy korkea kynnys ja selvä, selkeät kriteerit. Ja olisikin kiinnostavaa kuulla teidän näkemyksenne tästä, koska todellisuudessa siitähän loppujen lopuksi tässä on kyse tämä pitää tehdä. Hyvä, jos nyt palaan Mariohon ja sitten professori Frank ehkä halusi puhua jotakin talletustakeista. Mario, sinäkö ensin? Um, on the... Kiitos puheenjohtaja Antoninin kysymyksiin. No, varsinkin viime vuosina on ollut vaikeaa erottaa toisistaan mielestäni kansallinen riski ja rajat ylittävä riski. Siinä on voitu havaita, että sellaisetkin asiat, jotka vaikuttavat aika lailla kansaisilta joko suoraan tai sitten epäsuoraan, jo mahdollisesti epäsuoraan, vaikuttavat, koska ne vaikuttavat koko valtion niin jossain vaiheessa ne sitten vaikuttavat muuallekin. Eli tämä erotus kansallisen ja ei-kansallisen välillä on mielestäni aika vaikeasti tehtävissä. Ehkä kolme vuotta sitten tai kaksi vuotta sitten olisin ollut selvillä siitä, missä tämä erotus, miss, miten se on tehtävä, mutta nyt olen asiasta eri mieltä. Ja näin päästään sitten siihen ajatukseen, jonka Antoni oikein hyvin esitti, eli tästä samanlaista toimintaympäristöä kaikille. Ja siksi meidän ehdotuksestammehan löytyy tämä maininta, että on vaikea löytää tällainen raja ja siksi tarvitaan samat toimintaympäristö kaikille ja tätä varten tarvitsemme yhdenmukaistetut säännöt ja tämä liittyy myös bail-in-järjestelyyn. Tämä meidän bail-in-esityksemme on sellainen, että se voi toimia – useiden eri pankkikategorioiden osalta. Jotkut ovat sanoneet, että olisi vain kohdennettua peiliniä tiettyjä tuotteita varten, ja tämä eh, koskisi oikein hyvin suuria pankkeja, mutta ehkä niin hyvin soveltuisi keskisuuriin pankkeihin tai pankkeihin, jotka rahoittavat toimintansa muulla tavoin. Eli on nyt niin, että me pyrimme kaikille antamaan saman toimintaympäristön ei ainoastaan maiden Eh, välillä, vaan myös maiden sisällä. Tässä minun vastaukseni. Sitten tämä rahasto. Voin yhtyä esittelijä Högmarkkiin siinä mielessä, että tällainen eksantityyppinen eh, toiminta rahastolla olisi hyvin hankala, sillä me teemme paljon sellaista, jonka pitäisi toimiessaan johtaa siihen, että on epätodennäköisempää, että rahastoa ruvetaan käyttämään ja sitten vähenee myös se määrä, mitä tarvitaan, jos sitä käytetään. Eli kaiken kaikkiaan tämä voisi johtaa siihen, että rahaston koko on ennakolta epävarma, mutta jossain tapauksessa voi kuitenkin tulla suuria ongelmia esiin, ja jos niitä tulee, niin rahaston varat eivät ehkä riitä ja tällöin pitää etsiä sitten muita ratkaisuja. Tässä nämä kaksi kolme vastausta, jotka annoin. Ehkä Daniel haluaa vielä jotain sanoa. Um, one side remark first. Yksi sivukommentti ensinnäkin. Säästökassoista on ero siinä, että on alhainen riski ryhmänä tai onko tämä oikeastaan yksi ainoa riski. Siis tarkoitan, tämä on oikeastaan yksi ainoa riski, onko sitten iso tai pieni, se on eri asia. Jos on hyvin hoidettu asia, niin ehkä riski on varsin pieni. Ja sitten tietysti se heijastuu riskiarvioinnissa ja niin edelleen ja rahoituskustannuksen eli se on ihan ok minulle. Mutta rake- kriisirahoitusrahastossa koskisi, tämä koskisi yhtä ainoa riskiä. Ja sitten tuen lämpimästi, mitä Mario sanoi, nimittäin ei kannata tehdä eroa rajat ylittävien riskien ja kansallisten riskien välillä. Mutta tämä saakin minut siihen asiaan, että kansalliset ongelmat ovat systeemisiä euroalueella ja globaalisti, koska juuri on tällainen dominoefekti Ilman rajat ylittävyyttäkin on kansallinen eh, riski, joka on aika liian iso. Sitten se leviää, pelinappulat kaatuvat toinen toisensa jälkeen. Ja minulle tämä on juuri se perustelu, minkä takia jos on eurooppalainen rahasto, niin silloin todennäköisyys, ei se koskaan ole nolla, mutta todennäköisyys siitä, että mitään ongelmia, joita voidaan hoitaa, tota, kansallistasolla synnyttävät myös tällaisen dominoefektin, mutta kuitenkin riski on paljon pienempi. Mitään varmuutta tietenkin elämässä ei ole, paitsi että uusi kriisi, rahoituskriisi jossain kohtaa tulee tällä vuosella tai seuraavalla, mutta todennäköisesti siitä, että voimme todellakin hoitaa keskikokoisia äh, laitoksia. Tämä on muuten viimeinen kommentti, niin koska minä odottaisin, että mikä tahansa euroalueen laajuinen kriisinratkaisurahasto pystyisi olemaan paljon tiukempi. Tiukempi Kansallisella tasolla aina kysytään, no mitä nyt tapahtuu, jos annan tämän pankin kaatua ja mutta Euroopan tasolla voidaan olla paljon tiukempia. Silloin todellakin vaaditaan tätä yksityisen sektorin osallistumista, koska ne, joilla on bailin välineet käytössään, heidän Siis kyse ei ole vain varsinaisesta taloudellisesta diversifikaatiosta, myös poliittisesta kriisin hajauttamisesta. Ja olen nyt pahoillani, Mario, mutta se mitä komissio tähän mennessä on pystynyt ehdottamaan, ei saavuta paljoakaan. Meidän pitää siirtää vastuuta uudelleenjärjestelyyn ja sitä pitää myös rahoittaa eurotasolla, jolloin tämä, jolla tämä valvontakin tulee tapahtumaan. Daniel, I think what you... Niin on oikeastaan se, mitä sinä sanot, sinä haluat taloudellista diversifikaatiota, mutta et halua poliittista diversifikaatiota, koska haluta paine pysyy kansallisella tasolla, vaikkakin päätökset sitten voidaan tehdä Euroopan tasolla. Tämä on hiukan tästä, mutta ymmärrän kyllä, mihin pyrit. Sitten professori Franke. Ikävä kyllä Peter Simon, jolla oli kysymys tai hän kommentoi säästökassa ja hän on poistunut. Mutta aina hän voi kuunnella tätä netissä. My point clearer. Ehkäpä tarkentaisin sanoja näihin kriisinratkaisurahastoihin liittyen. Olen aina tyytyväinen, jos markkinamekanismi toimii poliittisen mekanismin rinnalla. No, Saksassa yksityisen pankkisektorin puolella on olemassa tällainen turvaverkko niin kuin julkisellakin puolella ja ajatuksena on se, että kaikilla kolmella sektorilla on käytössään valvontajärjestelmät, koska ne ovat toisten pankkien tappioista vastuussa ja tästä syystä käytämme tiukkaa valvontajärjestelmää. Ajatuksena on siis se, että meillä olisi pankkiyhdistyksiä, jotka luovat omat turvaverkkonsa ja siihen liittyy taas turvaverkon sisäinen valvonta. Eli tämä verkosto kattaa mahdollisuuksien mukaan nämä tappiot ja mikäli mennään pidemmälle ja puhutaan eurooppalaisesta kriisinratkaisujärjestelmästä, noin nyt sanoa, että meillä olisi vielä tällainen välimuoto kansallinen järjestelmä, koska muutenhan hallitusten ja pankkien välillä olisi taas tällainen tiukka linkki, mutta Pankkiyhdistysten pitäisi laajentaa tätä omaa rahastoaan ja omaa turvaverkostoaan yksityisellä sektorilla. Daniel. Would he, his niin. Kysymys vieressä Estvalle. Lähtisitkö te tällaisen taakse, että se olisi Euroopan laajuinen? Niin, ei sen pitäisi olla Euroopan laajuinen. Se voisi olla esimerkiksi Ruotsan, Ruotsin kattava mutta haluatte riskidiversifikaatiota. Ei, vaan valvontaa pankkiyhdistyksen sisällä. Possible. Ehkä voitaisiin kuulla, onko tämä mahdollista. Palaan näihin systeemisiin vaikutuksiin. Ja itse asiassa meillä on esimerkki maasta tämän kriisin aikana, joka on tämän näin hoitanut Tanskan nimittäin varhaisessa vaiheessa kärsi pankkisektorillaan isoja iskuja. Ja silloin kaikki pankit maksoivat, koko pankkisektori maksoi tästä siivouksesta koskien heikompia pankkeja aika huomattavallakin määrällä ja veronmaksajat eivät joutuneet maksamaan yhtikäs mitään. Ongelma tässä järjestelmässä tietysti on, että se, silloin on vahvoja pankkeja, jotka voivat maksaa muiden puolesta ja en tiedä, minkälaista, minkä, miksi tätä kriisiä kutsutaan, mutta todennäköisesti että näitä tapahtuu uudestaan on todennäköisesti varsin alhainen, joten minä olisin sitä mieltä, että ajatus siitä, että taakka annetaan vahvemmille pankille, ovat vastuussa heikoimmista, niin tämä on todella outo järjestelmä, outo kuvio ja mielestäni tätä pitäisi välttää. Olen siltikin sitä mieltä, että tässä koko keskustelussa pitäisi muistaa, että kun ajatellaan kaikkea lainsäädäntöä, nyt tullaan laatimassa, niin meillä on pankkisektori, joka hoidetaan 20-25 prosenttista implisittisellä pääomalla. Se on aivan eri skenaario ja kaikki akateeminen tutkimus antaa osoittaa, että luottoriskin vähenee huomattavalla, huomattavalla tavalla. Se on alle 1 prosenttia niin kuin ennen kriisiä, joten todennäköisyys siitä, että tämä tapahtuu, on paljon alhaisempi. Säännönmukaisuus on paljon vähemmän ja sivuvaikutukset myös alhaisempia. Sitten vielä yksi kommentti valvojista ja paikallisista valvoista suhteessa eurooppalaisen valvojan. Tätä myös käsiteltiin. Tällainen realiteetti on olemassa. Tästä tulee todella supermonimutkaista. Ja kaikki isommat pankit ovat rajat ylittäviä pankkeja, joten niiden valvoja kollegiossa on jo mukana EKPn edustajia, paikallisia valvoja, jos on sekä muualta, muista maista että omasta maasta, niin silloin syntyy varsin outo tilanne, että on tällainen valvoja, joka johtaa kollegio, se on tuostakin vierasta maasta, ja se sitten johtaa itse isoa maata, ja EKP on sitten taas siellä mukana. Tästä voi syntyä varsinainen erittäin suuri konflikti euromaiden ja ja muiden rahastojen ja paikallisrahastojen välillä, mitä ikinä sitten ovatkin. Siis käytännön tilanne, jos on tällainen kahden tasoinen Eurooppa, niin se olisi kyllä varsin hankala tilanne tällaisessa tapauksessa. Todella. Tämä meitä askarruttaakin kovasti. Sitten Gunnar, nyt äh, vielä voit sitä kysymyksiä tai vetää piuhoja yhteen. Well, concluding in the sense that, uh... Niin, on aika vaikea tehdä mitään järkevää, järkeviä johtopäätöksiä. Tässä on ollut eri kysymyksiä esillä. Tämä on ollut hyödyllistä ja on, oli helppoa sitten saada panelisteja olemaan eri mieltä tässä loppuvaiheessa. Kiitoksia siitä. Me puhuimme kriisin ratkaisumenettelystä, tulisiko sen olla eksante vai ei on suuri ero ex antenne ex postin välillä, jos tiedään, tehdään se ex ante, niin tiedetään, että se on olemassa. Jos on ex postin, sitä ei tiedetä, mutta jos tehdään ex ante menetelmällä, niin se on ikään kuin takuu. Tilanne on sama kaikille ex post. Tarkoittaa sitä, että ne, jotka ovat toimineet hyvin, maksavat sitten toiden puol- toisten puolesta. En myöskään usko tällaiseen yhteiseen syyllisyyteen miksi täytyy sitten maksaa toisten puolesta, jotka ovat toimineet huonolla tavalla. Tätähän voidaan käyttää myös muihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, miksi hyvien yhtiöiden täytyisi maksaa eh, huonojen yritysten puolesta, miksi hyvän parlamentaarikon täytyisi maksaa huonon parlamentaarikon puolesta ja niin edelleen. Mielestäni tämä on väärä ajattelutapa ja tämä täytyy ottaa huomioon mutta kun ongelmat ovat akuutteja, niin meillä täytyy olla mahdollisuus toimia nopeasti. Ja kaikki panelistit ovat sanoneet eri näkökulmista, että me tarvitsemme lainsäädännön, tarvitsemme lainsäädännöllistä selkeyttä, mutta pitää olla mahdollisuus improvisoida, tarkastella asiaa tapauskohtaisesti Herra Gross viimeisessä puheenvuorossaan otti esille, mitä, ihan sama mitä me teemme, niin meillä tulee olemaan talouskriisi ja me emme tiedä mitä päätöksiä tehdä, mutta meidän täytyy kuitenkin taata se, että meillä on joustavia välineitä, joita voidaan käyttää tässä vaiheessa. Ja ehkä tässä viimeiset sanani, rouva puheenjohtaja, kiitos. Have... Kiitoksia. Nyt olemme aivan lähes täsmällisesti aikataulussa. Kiitän kaikkia ja mukavaa, että kerranka, kerrankin en joudu pitämään tulkkeja yle, yliaikaa. Mutta kiitoksia teille myös tulkit.